Right, good morning every... Hyvää huomenta. Every... Hyvää huomenta kaikille. Ilmeisesti kaikki poliittiset ryhmät ovat paikalla edustettuina. En tiedä, minne Peter on menossa. Jos voisimme aloittaa. Olemme päässeet esityslistan kohtaan kahdeksan keskustelun kansainvälisen keskustellut Tomas Pados Joppan kanssa. Hän on kansainvälisen tilinpäätöstandardikomitean säätiön IICFn puheenjohtaja. Ja hänet nimitettiin seuraamaan ö, entistä edellistä puheenjohtajaa, siis Tomasohan oli sitä ennen EKPn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Se perustettiin 1988 vuoteen 2005 ja sitten sen jälkeen on ollut Konson puheenjohtaja ja hänellä on ollut muitakin mielenkiintoisia paikkoja ja hän varmasti on monia muidenkin tuntema. Täällä ensiksi pieni esitys ja sen jälkeen sitten kysymyksiä jotka puheenvuoro pyydetään kättä nostamalla. Kiitoksia, kiitoksia, että kutsuitte minut tänään, tänään paikalle. Oletan, että tämä aihe on niin mielenkiintoinen, että tämä on aivan täynnä tämän aamusta. No ei ihan kuitenkaan näin ole, mutta pyrin silti pitämään lyhyen esityksen. Ja toivottavasti on myöskin mielenkiintoinen niille kaikille, jotka ovat täällä paikan päällä. kansainvälisen standardi luominen on yksi suuria projekteja sääntelyn luomisessa kansainvälisen rahoituksen alalla. Vastaavanlaisia alueita ovat tietenkin sääntely pankkien osalta, maksujärjestelmien osalta, vakuuksien osalta. Kaikilta kaikilla näillä kentillä, jotka, jossa on ollut jotenkin erityiskomiteat mukana rukkaamassa kansainvälisiä sääntöjä. Tilinpito on mielestäni vähiten tunnettu, kaikkein vähiten kiinnostava ja kuitenkin kaikkein menestyksekkäin yhteistyön esimerkki. Se on kaikkein nuorin kenttä näistä, koska se laitos, jota minä tällä hetkellä – Eh, johdan. Se vasta perustettiin kymmenen vuotta sitten Baselin komitean työn alkaessa 35 vuotta sitten. Ja jos 30 vuotta sitten, maksujärjestelmät noin 25 vuotta sitten. Ja huolimatta sen nuoresta iästä, sillä on monia projekteja. Ja olemme saaneet hyvin paljon aikaa lyhyessä ajassa. Ja tänään täällä on kaikki tilinpito, kirjapitosäännöt olemassa, joita noudatetaan tällä hetkellä saassa kahdessa, yli 120 maassa. Minkäänlaista vastaavaa menestystä ei muilla kentillä ole saatu aikaiseksi. Ja syy tälle loistavalle menestykselle on oikeastaan moninainen, moninaisia syitä tähän näin. Tämä tämä säätiö, joka tekee nämä säännöt, eli IACF, niin sillä on tietty toimielin profiili, joka on tehnyt sitä tehokkaamman kuin muut komiteat ovat olleet noilla muilla kentillä, jotka mainitsin tässä aikaisemmin, pankkisääntelyt ja vakuudet. Standardilaitos ISP se on 15 henkilön elin, jossa tehdään täyspäiväistä työtä näiden standardien luomiseksi ja toimii kiinteässä yhteydessä niiden kanssa, jotka ovat hallituksessa, joilla, joilla sitten pyritään myöskin katsomaan niiden omien maiden standardeja, pyritään sitten minimoimaan kansainvälistä harmonisointitehtävää. Ja pyritään tähän kansainvälisiin sääntöihin. Eli tässä on todellakin riippumattomuus ja, ja kyky toimia kyseessä. Ja toinen menestystekijä on se päätös, jonka EU teki vuonna 2002, kun tämä laitos oli vielä vasta nuori, että IASPstä tehtäisiin oma standardin luomislaitos. Tämä perustui tietenkin komission tekemään ehdotukseen ja se hyväksyttiin sitten parlamentissa ja ministerineuvostossa. Ja tästä tehtiin tästä standardin luoista, siis ISPstä, validointimenettelyn kautta sen, että nämä, nämä standardit ovat sitten pakollisia EU-ssa. Eli EUn standardeiksi nämä luotiin sitten loppujen lopuksi. Tämä päätös tehtiin 2002. Ja se sitten valmisti tietä kansainväliselle menestykselle standardien suhteen ja myöskin purki tämän umpikujan, joka meillä oli näiden perinteisten sääntelyprosessien suhteen, kun aikaisemmin luotiin ja hyväksyttiin direktiivejä. Ja tämä kuitenkaan ei onnistunut tarjoamaan unionille yhtenäistä tilinpäätösäännöstöä. Tilinpäätösäännöstöä. Kolmes menestystekijä oli se, että monet siirtymävaiheessa olevat taloudet ja kehittyvät taloudet etsivät parempia tilinpäätöstandardeja käyttöönsä. Ja heillä oli tietenkin hyödyllistä hyväksyä suoraan nämä kansainväliset standardit, kuten IASPn standardit, sen sijaan, että mennään vaikka USAn GAAP-standardeihin tai muihin kansainvälisiin standardeihin. Tämä tilanne, jossa tällä hetkellä olemme IASCFssä, kun tulin sen puheenjohtajaksi viime vuoden heinäkuussa, oli myöskin tämän luottohenkilö elimen johdossa myös 2006-2007, mutta myöhemmin sitten Italian hallituksen toimeen. Jos katsotaan tätä ensimmäisiä vaiheita tässä elimessä, niin meillä on erinomaista menestystä, kuten mainitsin aikaisemmin jo, ja monia haasteita, jotka ovat edessämme seuraavan 24 tai 12 kuukauden aikana, eikä noin kahden vuoden aikana meidän pitää joko sitten vielä laittaa i tämän menestyksen päälle, eli lopullisesti konsolidoida tämä projekti, että meillä on maailmanlaajuiset korkealaatuiset standardit, tai sitten tästä syntyy takaisku, joka vetää kyllä meiltä maton alta. Mitkä ovat nämä haasteet? Näitä on kolme oikeastaan minun mielestäni. Hyväksynnän, laadun ja siis standardin hyväksynnän ja laadun ja toimielinten hallinnon suhteen. Standardien hyväksyntä tarkoittaa sitä, että yhä enemmässä määrin on tarpeen muun, mu, siirtyä yksinkertaisesta konvergenssilähestymistavasta todelliseen IACFn standardien hyväksymiseen. Tämä haaste on jotenkin kaikkein ajankohtaisin. Ja USA, joka aikoo tällä hetkellä tai ensi vuonna hyväksyä sen että siirtyvätkö he USAn GAAP-standardista ja cfn standardiin niin he tulevat sitten todennäköisesti to, vuonna 2011 toisella vuosipuoliskolla päättämään IARFSn hyväksymisestä, IFRSn hyväksymisestä, kun korjaa. Ja noin vuoden päästä tulee tekemään päätös tästä hyväksynnästä. Jos se on kyllä, ja niin me odotamme sitä, että se tärkeä maa, joka ei vielä tällä hetkellä ole mukana tässä, tulee mukaan tähän. Ja sitten heitä seuraavat Japani ja muut maat, jotka ovat lähellä näitä standardeja, mutta eivät vielä ole hyväksyneet niitä tähän mennessä. Tämä laatuhaaste sitten. Tämän tarkoituksena on taata se, että standardien laatu heijastelee täysin finanssikriisistä opittuja läksyjä, sitä vakaasta rahoituksesta epävakaudesta syntyneitä ongelmia, jotka jotenkin liittyvät tavallaan näihin standardeihin. Ja taata sitten toiseksi, eivät pelkästään nämä säännöt ole kansainvälisesti hyväksyttyä, vaan myöskin täytäntöönpano on johdonmukaista, jottei mitään eroavaisuuksia synny täytäntöönpanovaiheessa. Ja kolmas haaste oli tämä hallinto, koska tämä laitos, joka perustettiin kymmenen vuotta sitten, on hyvin pitkälti amerikkalaisen mallin mukainen. Eli tässä on yksityinen yhteistyö, joka sitten noudattaa julkishallinnollista toimintaa, ja tämä luottohenkilöelin on hyvin erityinen laitos, tämä Board of Trustees eurooppalaisessa perinteessä. Sen takia on tarpeeksi vastuullinen julkisen tahon etujen mukaisesti. Ja heillä on tietysti selkeä oikeutus toimia. Ja viimeisen kymmenen vuoden aikana meillä on ollut uusia monia uudistuksia, jotta tämä vastuullisuus tulisi paremmin esille tämä jotenkin näkyy myöskin. Ja tämä asiakin tällä hetkellä vielä on avoinna. Sääntiön ähm, johdossa on myöskin monitoring board, tällainen valvontaneuvosto, jossa on komissio jäsenenä. Ja tämänkin uudistus on tällä hetkellä tapahtumassa strategian suhteen. Ensin kaksi tällaista uudistusta on menossa. Toinen katsoo tätä monitoring boardia ja toinen taas sitten board of trustees elintä, luottohenkilöelintä. Ensi kuussa me teemme nämä uudist- tarkastelut. Ja näistä kolmesta haasteesta tullaan todennäköisesti esittämään sitten ajatuksia sen suhteen, kuinka eli voi kehittyä. Luotto, eli luottohenkilöelimen uudistus, siinä on kolme yleistä aluetta mukana, jossa katsotaan tämän laatua, standardien suhteen hallintoa ja, ja rahoitusta, kuinka laitosta rahoitetaan. Sitten vielä rahoituksesta sananen, koska tämähän liittyy suoraan parlamentin rooliin. Eli laitoksen rahoitus on tällä hetkellä osittain tulossa EU-budjetista. Te hyväksytte, toivottavasti. R- IFRS-säätiön rahoituksen jatkon, mutta tässä on myöskin muuta rahoitusta. Meillä on kansallista rahoitusta myös, sekin tulee jatkumaan. Ja tässä on myös sitten tämän eurooppalaisen budjetin panos. No tämä tapahtui jotenkin jakoavaimen mukaan ja geografisten alueiden mukaan tämä rahoituksen jako. Tähän aion päättää, että annan teille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I'm... Kiitos. Ö, öö, minulla on seuraavat puhujalistalla. Haluaako joku vielä lisätä nimensä? Okei, okay, Sven ensimmäisenä, ole hyvä. Uh, so thanks a lot for coming here and, uh... Kiitoksia, että tulitte paikalle ja pyydän anteeksi. Ehkä olisimme pystyneet kyllä parempaankin, että olisi ollut enemmän ihmisiä paikalla. Tästä meidän kyllä täytyy puhua. Mm, mutta kiitoksia, että tulitte. Minulla on eri kysymyksiä. Päätöslauselmassa, jonka parlamentti teki kansainvälisistä tilinpäätössäännöistä. Parlamentti peräänkuulutti kahta asiaa. Ensinnä, jotta otettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan standardeja asettaviin päätöksiin. Siis parlamentti pääsee tähän mukaan. Siis miten jatkossa aiotte varmistaa, että Euroopan parlamentti tulee mukaan marha, var, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätöksentekoon teidän elimissämme. Ja toiseksi haluaisin tietää, kuinka te aiotte vastata näihin parlamentin erilaisiin päätöksiin siirtyä maakohtaiseen raportointiin. Haluaisin tietää, minkälaisia keskusteluja käydään IFR 6, erityisesti mitä tulee kaivannasteollisuuteen ja myös yleisemmin ottaen, mikä on maakohtaisen raportoinnin tila. Mielestäni useatkin hallitukset ovat nyt ilmaisseet, että he haluavat tilinpäätösstandardien kulkevan tähän suuntaan. Ja itse asiassa olette ottaneet esille legitiimiyskysymyksiä ja myös rakenteen järjestössä ja säätiössä ja tämän takia olen varma. Tätä kaikkea seurataan suurella mielenkiinnolla. Seurataan, miten te aiotte vastata tällaiseen pyyntöön, joka hallitukselta samoin kansa, äh, hallituksen riippumattomilta järjestöiltä on tullut. Kiitoksia, jos vastaatte näihin kahteen kysymykseeni. Yes, thank you for... Kiitos näistä kahdesta kysymyksestä. Aion vastata kumpaankin ja pyytää sitten, että naapurini mahdollisesti tässä täydentää vastaustani toiseen kysymykseen. Euroopan parlamentti valvoo säännöllisesti IFRS-säätiön työtä – me olemme raportoineet tälle valiokunnalle jatkuvasti ja säännöllisesti ja olemme valmiita tekemään saman milloin tahansa, kun meiltä raporttia pyydetään. Ja tietysti me saamme tältä valiokunnalta hyvin tärkeää apua ja pa- tärkeän panoksen, mitä tulee sekä ISB että säätiömme ja neuvoa antavaan neuvostoon laitoksessa. Kun puhutte sitten päätöksenteosta, on olemassa monia tasoja. Standardit itse, ne asettaa ISB täysin riippumattomasti eivät edes säätiön jäsenet voi eh, vaikuttaa tähän. Voimme tietysti antaa oman panoksemme, voidaan keskustella asioita, voidaan esittää suositteita, mutta kuten alkuperäisessä esityksessäni sanoin, niin hallinto, hallitus on, siis sen riippumattomuus on standardisointitoiminnan menestyksen salaisuus. Ja se merkitsee sitä, että kukaan ei voi antaa ohjeita – mutta jos on sellaisia tapoja, joilla Euroopan parlamentti, aivan kuten Yhdysvaltojen kongressi, mitä tulee ISCC, käy keskusteluja ja esittää mielipiteensä ja suositteita, niin tämä on tietysti osa tietysti se kiinteä osa koko prosessia ja tietysti sellainen hyvä käytänne, jota jo seurataan. Mitä maakohtaiseen raportoitiin tulee, olen täysin tietoinen asiasta tapa, jolla standardit on rakennettu tai rakennetaan. Se siinä siis katsotaan kansainvälistä yhteistyötä ja sitten otetaan huomioon investointien investoijien intressit, siis ne, jotka, niiden, jotka investoivat. Mitä sitten maakohtaiseen vastaukseen tulee, niin siinä on takana tietysti erilainen huolenaihe tai intressi, mutta ei välttämättä ole kysymys siitä, että annetaan tietoa mahdollisille investoijille, vaan pikemminkin he vastaavat tai haluavat ymmärtää, missä tulo syntyy ja mitä tulee eri teollisuuden aloihin – tehty kyseisissä yrityksissä, y- yhtiöissä ja sitten paikallisessa hallinnossa. Siis on tietysti eri tapoja, joilla maakohtainen raportointi voidaan hoitaa. Ja ISB on tekemässä tätä samanlainen kysymys tai samanlainen asia on otettu esiin Amerikan lainsäädännössä – ja ehkä voisin pyytää Mark Bayeria lisäämään joitakin yksityiskohtia tästä. Just to, to elaborate. Kiitoksia. No niin hiukan tarkemmin on kaksi osaa maakohtaisessa raportointikysymyksessä. Ensimmäinen puoli liittyy erityiseen alueen tilinpitotoimissa kaivosteollisuudessa ja hallitus on julkisen tällaisen työasiakirjan aiheesta, keskusteluasiakirjan aiheesta. Se on kokonainen luku, joka käsittelee sitä, mitä maksetaan tässä tällaisella runalla. Tämä keskustelupaperi julkistettiin aikaisemmin tänä vuonna. Se, olemme saaneet reaktioita myös tähän eri kokouksista, eri osapuolten kanssa ja on keskusteltu eri yhteyksissä foorumeilla. Ja nyt hallitus käy läpi näitä kommenttikirjeitä ja määrittelee, kuinka aiotaan edetä, joten tämä kaivannasteollisuuden kannalta katsottuna. Toiseksi, niin kuin Tomasa tässä sanoi, IFRS-säätiön rakenne ottaa huomioon rahoitusselvitykset ja spesifioi investoijat. Yhtenä esimerkkinä rahoitusselvityksestä että IFRS-säätiö, niin kuin Tuomas sanoi, tällä hetkellä tarkastelee strategisesti tilannetta ja osana tähän järjestöä on myös käsitelty, pohdittu ja on keskusteltu maakohtaista raportoinnista ja se vaikuttaa jossain määrin tähän katsaukseen tai tarkistusvaiheeseen. Ja kolmanneksi, niin kuin Tomas sanoi, Dodd-Frank Act jossa vaaditaan lisäilmoituksia kaivosteollisuudelta yli sen, mitä tämänhetkiset vaatimukset edellyttävät USAssa, eikä mikään voi estää mitään aluetta maailmassa soveltamasta samoja vaatimuksia lisäilmoituksille. Siis tiivistään on eri keskusteluita, joita käydään eri tasolla tällä hetkellä ja edelleenkin teemme työtä Euroopan komission kanssa yhdessä, kun määrittelemme parasta tapa, tapaa edetä. Thank you. Uh... Kiitos. Sitten Piitä. Uh, thank you very much. I, uh, I was very interested to hear. Kiitoksia. Minusta tämä SCC, jossa, on koko ajan sen IFRSn tiellä, niin tästä on puhuttu jonkun, jonkun verran jo, että mennään tämän loppuun saakka muutaman parlamentin ajan. Niin tämän on todettu, että kyllä, me haluamme tehdä näin, niin me haluamme katsoa tätä asiaa, me katsomme uusia tuloksia ja katsomme taas sitten tämän, tämän vuoden puolella tätä asiaa. Ja aina olemme pettyneet, että ei tehtykään sitä, mitä luvattiin. Ja nyt kuulostatte vähän varmemmalta, että lähdet tästä eteenpäin. Nyt haluaisin kuulla, minkä takia te olette kuulostatte näin tyytyväiseltä. Ja, sitten kun miettää vaikka Dodd-Frank-lakia ja seuraavia vaaleja, ja on tällä hetkellä ovat voittaneet huomattavasti. Tämä saattaa johtaa siihen, että mitään ulkomaisia standardeja ei enää hyväksytä tämän jälkeen, jos ne tulee jostain. Today, eh, Nykyään IFRS on laajimmin hyväksytty standardi kaikkialla maailmassa. On hyvin, siis hyvin voimakkaasti niitä sovelletaan, ei pelkästään Euroopassa, vaan myös Aasiassa. Jos katsotaan koko markkinan pääoman muodostusta listattujen yritysten osalta, jotka, joita koskevat erityiset tilinpitostandardit. Yhdysvaltojen osuus on vähenemässä kahdesta kolmasosasta noin puoleen koko maailman muodostuksesta – mm, siis eh, jos ei ajatella asian yrityksiä. Siis nyt ei enää Yhdysvallat ole vahvassa asemassa eh, siinä mielessä, että siitä, niiden, sen standardista ei voi tulla tällaisia viitestandardeja yrityksille. Ja näin ollen suurten amerikkalaisyritysten on pakko siirtyä kohti IFRS, ja ne ovat hyvin pitkälti tämän hyväksynnän puolesta. Minä olen hyvin luottavainen sen suhteen, että päätös on myönteinen ja perustan luottamukseni, uskoni jatkuviin yhteyksiin, joita minulla on ollut viiden, kuuden kuluneen kuukauden aikana säätiön jäsenten kanssa, Amerikan viranomaisten kanssa ja SCCn kanssa ja SCCn puheenjohtajan kanssa. Se ei tarkoita sitä, että voidaan päätöstä pitää itsestään selvänä, vaan SCC tietysti on selvästi tämän puolella, mutta ei voida sitten toisaalta sivuttaa sit, yleistä ilmapiiriä, eli kongressissa ja yritysmaailmassa Yhdysvalloissa. On totta tietysti, että suuret yritykset ovat tämän puolesta, PK-yritykset, jotka ovat vähemmän kansainvälisesti suuntautuneita, ovat vähemmän kiinnostuneita, vähemmän innokkaita, joten selvästikin olemassa, olevat, olemassa oleva rakenne, joka FF FAF-säätiö, joka vastaa IFLS-säätiötä. Tietysti siellä esitetään kysymyksiä siitä, mikä niiden rooli tulisi olemaan, jos IFRS hyväksytään. Olemme hyvin läheisissä yhteyksissä heihin. Olen äskettäin käynyt säätiön jäsenten puheenjohtajan, puu, säätiön puheenjohtajan luona ja minun tuntumani niin on se, että jos Yhdysvaltain osalta tehtäisiin kielteinen päätös, niin se olisi erittäin vaikeaa. On paljon todennäköisempää, että päätös on myönteinen, mutta siis tässä eh, on annettava aikaa soveltamiselle, hyväksynnälle – niin, että standardeista tulisi sovellettavia IFRS, että ne olisivat sovellettavia suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Haluaisin sanoa, että pidän tätä todennäköisempänä lopputulemana, mutta en mitenkään voi sulkea pois kielteistä tulosta. Ja jos päätös olisi kielteinen, niin sillä olisi koko joukko seurauksia – joita IFRSn osalta on otettava huomioon. Ennen kaikkea mitä, siis ISB on rakennettu siten, että se on kansainvälinen standardisointielin, joka siis samalla kun koko muu maailma ei välttämättä ole IFRSS, mutta toivon, että tämä kuitenkin saa hyvin laajan hyväksynnän. Thank you. Pavanche. Merci, monsieur, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Sven Kiikoldille antamanne vastaus osoittaa, minkälaisia vaikeuksia meillä on tilinpäätösstandardeissa, kun niitä laaditaan ja hallinnoidaan, koska te otitte esille, kuinka paljon tämä tärkein tavoite ISPssä, ISPssä on antaa, laatia normeja, standardeja investoille. Nyt kuitenkin kun otetaan huomioon, miten he ovat tavallaan julkisessa keskustelussa kaikkialla tavallaan. Ei ole paljonkaan kansainvälisiä standardeja, vaan on nämä, joten niillä on val- äärimmäisen liiankin tärkeä rooli tavallaan, koska kaikki toimijat vasten tahtoisestikin on tullut niitä noudattamaan. Tämän takia on ollut tämä maakohtainen raportointiongelma tai ilmoitusongelma. Ja tässä sitten tähän kaivosteollisuuteen. Monet niistä ovat varsin köyhiä maita. Jos tätä teollisuutta harjoitetaan, on toinenkin tapa tarkastella globaaleja haasteita. Kaikki, mikä liittyy rahoitusvakauteen, tähän siklisyyteen, joka liittyy myös näihin standardeihin. Ja sitten usein on tullut tällaisille kysymys, jos hyvässä maailmassa hallinnossa tavallaan ehkä G20 vaikutuksesta, onko mahdollista jotain toiveita tämän suhteen tai toivoa. Eikö voitaisi ajatella, että vahvemmin, eh, niin kuin täällä parlamentissa olemme puhuneet, olisi yhteyttä ISB, sen säätiöön ja, ja IMF itseensä. Tällaisia asioita olemme täällä miettineet, miettineet ja vastaus oli tällainen valvonta, seuranta, johtokunta. Tietenkään tämä ei kuitenkaan ö, saa aikaan muuta kuin tällaista kirjanpitotoimia ja keskittyy kirjanpiton tilinpäätöksiin. Sitten toinen kysymys niin mitä, olet, mitä te olette mieltä eurooppalaisen edustuksesta näissä eri tahoissa, säätiöissä tai järjestöissä. Voi, onko jonkinlaista osallistumista valvontaryhmään? Riittäisikö se? Sitten vielä kaksi asiaa. Ensinnäkin nimitysmenettelyt on kyse sitten johtokunnasta tai luottohenkilöstä, mitä me olette mieltä legitiimyydestä kilpailusta hailun tasosta avoimusta, onko tämä kaikki riittävää. Ja sitten viimeinen kysymys vieläkin haasteista, jotka liittyvät äh, käypään arvoon. Miten te näette keskustelun käyvästä arvosta ja sitten nämä uudet säännöt, joista olemme täällä Euroopassa keskustelemassa, erityisesti Baalin, Baselin komitean työn pohjalta. Onko tämä kaikki otettu ihanteellisella tavalla huomioon, ajatellen meidän tavoitteitamme, jotka toisaalta pyrkivät varmistamaan tilien hyvän selkeyden, seurattavuuden, mutta myös rahoitusvakauskriteerit ja pyritään optimoimaan pitkän aikavälin investoinnit, joita me tarvitsemme. Merci. Euh, Kiitoksia. Beres, pus. Kiitoksia Rova Beres näistä kysymyksistä. Neljä tärkeää kysymystä. Lähden lopusta alkuun viimeistä kysymyksestä. On totta, että standardit laaditaan ensinnä, jo sen takia, että varmistettaisiin tiedot, tiedon kulku investoijille. Näin ne on laadittu. Tämä koskee IF, IFRS, USA on kaappia, ja kaikenlaisia tilinpäätössääntöjä kaikkialla maailmassa. Tähän liittyy yleinen etu siinä, että investoijat saavat oikeaa, hyvää tietoa, mutta yleinen etu on vahvana myös siinä, että rahoitussektorin vakaus varmistuu. Ja samoin yleinen etu vaatii sitä, että on kestävyyttä, mitä tulee luonnonvarojen käyttöön, ympäristön suojeluun ja sekin on totta, että kaikkien näiden tavoitteiden kohdalla on aivan mahdollista, että yrityksen tai suuryrityksen tavoitteet eivät ole samat. Jo nyt on varsin vaikea laatia tilinpäätösstandardeja, jotka tiedottavat in- investoijille, sijoittajille ja jotka ovat luonteeltaan kansainvälisiä ja jotka eivät ole alakohtaisia, vaan niitä voidaan soveltaa kaiken tyyppisiin yrityksiin, jotka ovat pörssissä riippumatta toiminta-alasta. Ja standardien pitää olla myös neutraaleja suhteessa yritysmalliin jossain yrityksessä – jollakin tietyllä sektorilla, vaikkapa pankkisektorilla, on erilaisia bisnesmalleja ja jotkut sanovatkin, että tämänhetkiset standardit suosivat tietynlaista yritysmallia verrattuna toisiin. Olisi toivottavaa, mutta vieläkin paljon hankalampaa ja vaikeampaa saada sellaisia tilinpäätöstandardeja, jotka vielä tämän lisäksi ihanteellisesti olisi laadittu tyydyttämään – julkisen edun suuntaisia huolia, eikä rahoitusvakaus, ilmastonmuutos, luonnonvarojen suojelu. Siis ei olisikaan kyse pelkästään investoida tiedottamisesta. Kun olin mukana sääntelyn valvonnan maailmassa, minun asemani oli, että sääntelijöiden täytyy määritellä omat norminsa, standardinsa, aivan niin kuin veroviranomaisilla on omat säännöt, jotka eivät ole välttämättä aivan samat, mitä sovelletaan sijoittajien tiedottamiseen. Valvojat eivät ole tätä mieltä. Minun kollegani siis eivät ole samaa mieltä kanssani monistakin syistä. Pääsyy ja kaikkein syvällisin syy oli, että rahoitusmarkkinoiden merkitys on kasvanut niin suureksi, että kukaan ei uskalla muotoilla standardeja, joita jotka rakentuvat muihin tietoihin kuin niihin, jotka markkinoilta tulevat. Ja minun mielestäni tämä on virhe. En ollenkaan epäröi, epäröi tätä sanoa, mutta se on virhe, jota ei ole tunnustettu siihen pisteen saakka ainakaan, että pitää hiukan erilaistaa näitä standardeja, eriyttää niitä. val- se, mitä valvojat ja vaka- vakaudenvalvojat rahoitusmarkkinoilla voivat tehdä, on vakuuttaa standardin asetet, kuten ISB, jotta ottaisivat huomioon nämä ongelmakysymykset. Ja Ja näin on itse asiassa tapahtumassakin, koska viimeisimmät ISBn standardit rahoitusvälineiden kohdalla ottavat paljon enemmän huomioon rahoitusvakauskysymykset ja etenevät täällä Euroopassa jäykästä yleistetystä soveltamistavasta esimerkiksi vielä ja jossakin toimintasuuntaan vieläkin enemmän tähän uuteen suuntaan pitäisi löytää tasapainokohta ja uskon, että näin on tapahtumassa. Sitten toinen kysymys koski nimityksiä ja avoimuutta, nimitysmenettelyä. Kaikkein tärkein nimitys, joka tässä juuri tehtiin, on uuden johtokunnan johtajan valinta tehdään erittäin avoin laaja tutkimus ensin asiasta ja konsultoitiin valvontasäätiön kanssa ja kuitenkaan säännöt eivät tätä vaatineet, mutta näin kuitenkin tehtiin. Ja tämä vaikutti paljon lopputulokseen ja lopputulosta pidetään erinomaisena, ei vain luottohenkilöiden toimesta, mutta myös valvonta johtokunnassa ja kaikki, kaikki muut olivat samaa mieltä, seuraavassa prosessissa, prosessissa. Minun tietääkseni, jos minun täytyy verrata nimitysprosessia muihin järjestöihin, joita tunnen mukaan lukien, niin en sano, että ISB olisi avoimempi tai vastuullisempi valinnoissaan kuin muut järjestöt. En usko, että rahoitusvakauskomitean johtajasta päätettäisiin avoimemmalla tavalla kuin tässä tapauksessa, joten uskon, että IFRS-säätiö on aika hyvä esimerkki, jota aina voidaan parantaa. Sitten eurooppalaisten mukanaolo järjestössä tai toimielimessä. Toistan tämän toimielimen rakenne on globaali luonteeltaan, riippumatta standardien hyväksymisestä eri maissa, joten esimerkiksi mukana on huomattava määrä amerikkalaisia luottohenkilöissä, vaikkakin IFRS ei ole hyväksytty USAssa. Tätä voidaan vastustaa ja voidaan sitä vastalauseita. Ja, ja jos negatiiviset suhtautumiset löytyisi USA, se olisi seuraamuksia. Mutta on totta, jos oltaisiin toisenlaisessa tilanteessa, siis on standardin asettamus elin olisi myös täällä – ja siellä olisi eurooppalaisia mukana, mutta eurooppalaiset eivät hyväksyisi näitä samoja standardeja, niin silloin oletan, että useat eurooppalaiset kyllä sanoisivat, että tämä on vaarallista Amerikasta imperialismia ja tällainen pitäisi lopettaa. Me olemme nyt toisenlaisessa tilanteessa ja me valitamme ja mielestäni siinä ei ole mitään järkeä. Joten edustus mielestäni ei ole virhe. virhe. Tietenkin eurooppalaiset luottohenkilöiden joukossa, neuvonantavassa neuvostossa, johtokunnassa ei todellakaan ole ei todellakaan ole vaan suurin joukko. Ja lopuksi ensimmäinen kysymys vielä. Minäkin olen sitä mieltä, että tällä hetkellä – toimielimen hallinto tukeutuu kolmelle eri tasolle. ISB, luottohenkilöt, valvonta, johtokunta ja pitää myös mainita G20, joka ottaa itse asiassa kantaa toimissa tavoitteista, toimiin tavoitteisiin ohjelmiin tilinpäätöskysymyksissä. Sitten kolmas taso, joka on valvontajohtokunta, on joskon liittyvä ja se inv- on ottanut itselleen tämän tehtävän, se ei ole saanut tehtävää tai mandaattia G20, joka ei silloin ollut vielä aktiivinen toimija. Voitaisinkin esittää kysymys valvontajohtokunnan tai seurantajohtokunnan legitiimiydestä, mutta ei meidän pidä tätä, tätä kysymystä esittää. Luottohenkilöt ovat päättäneet, että tällainen monitoring board on olemassa. Ja kun nyt sellaista kertaa nimettiin 2005 luottohenkilöiden puheenjohtajaksi ja toiseksi, toista, toista kertaa myös nimittiin tämä valvontajohtokunta. Lopetan aivan kohta. Valvontajohtokunta on tekemässä nyt katsausta. katsausta on mahdollista, että se laajentaa Kompanoan henkilökohtaisesti. Olen sitä mieltä, että viittaus IMFään olisi toivottavaa mutta ei luottohenkilöiden asialla tätä päättää. Pikemminkin se kuoloo itse luottojohtokunnalle tai ehkä G20 jonakin päivänä. Niin kuin ISB ja IFRS ennen kaikkea on tällainen kansainvälinen toimielin, niin silloin pitäisi viitata klassisesti myös muihin kansainvälisiin järjestöihin, joilla on täys legitiimiys, niin se olisi todella loogista toimintaa. Kiitos. Kaksi on vielä puhujalistalla. Ehkä otan molemmat yhdessä. Ensiksi Antlin ja sitten Ildiko. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Minä haluaisin vielä korostaa, kun puhuimme valvontapaketista rahoitussektorilla, niin halusimme ottaa, halusimme korostaa maakohtaista tilinpäätöstoimintaa ja toimittiin, että tarvitaan globaalit standardit ja näin ollen tavallaan etsittiin lisää maat, jotka sopivat yhteen tavallaan, et, kun etsitään tällaisia globaaleja malleja ja standardeja. Tämä on tärkeää avoimuuden kannalta, vastuun kannalta ja hyvän hallinnon kannalta. Sitten on toinen asia, joka on meistä kovin kiinnostavaa, koska standardit voivat parantaa kuvaa ja näin saavutetaan talouspolitiikan globaaleja tavoitteita, esimerkiksi kumppanuudet, julkisen yksityisen sektorin kumppanuudet, jos laaditaan sopivat standardit ja sopimusajan aikat ovat lyhyitä, joskus saattaa syntyä epäsuhtaa rahoituksesta ja joskus on luottoongelmia, ja silloin nämä standardit voivat vaikeuttaa järjestöjen toimintaa. Tätä asiaa pitäisi käsitellä sitten laadusta. yksi kommentti ensin. laadussa nämä standardit voivat tukeutua mm, yleisiin sääntöihin eikä periaatteisiin. Standardit ovat yleensä palveluntarjot haluavat tukeutua standardeihin, koska tavallaan suojaa, mutta markkinat tarvitsevat ennen kaikkea periaatteita ja ennaltaehkäisevää toimintaa, joten pitäisi enemmän keskittyä myös periaatteisiin ja sitten hallinnosta. Hallinnuksen ei pidä olla yrityshallintona palveluntarjoajien kohdalla pelkästään. Sen pitää antaa panoksensa julkisena toimina, koska tämä koskee kaikkia markkinoilla toimijoita ja loppujen lopuksi Markkinoiden täytyy saada hyviä tietoja avoimesti ja lisäksi hallinnossa tarvitaan kuva siitä, minkälaisia uudistuksia tehdään kansainvälisissä rahoituslaitoksessa. Siksi haluaisin tietää, onko tällainen strateginen visio tällä hetkellä olemassa ja miten sitä voitaisiin kehittää. Thank you. Iltika. Kiitos. Köszönöm, köszönöm, hogy eljött ide hozzánk. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tästä esityksestä liittyen tilinpäätöstandardeihin. Niin itse tilintarkastajana voin kysyä, mikä hyöty näillä standardeilla oikein on? Talouden rakenne on tavallaan kaksiosainen. PK-yritykset 98 prosenttia taloudesta ja 2 prosenttia on sitten näitä suuria yrityksiä tai, tai maailmanlaajuisia yrityksiä. Kun puhutaan pienistä yrityksistä, haluaisin todeta, että nämä standardit ja säännöt ovat liian monimutkaisia heille. Kansainvälisten standardien luominen minun maassani ja myöskin monissa muissakin maissa on johtanut siihen, että tähän on tullut lisää byrokratiaa jo ennalta aikaisemmin byrokraattisen järjestelmän päälle. Kysynkin, mikä etu näillä standardeilla on pk-yrityksille ja mikä etu niillä antaa sitten suurille yrityksille. Jos katsotaan pieniä yrityksiä, en usko, että kansainväliset standardit antavat mitään tukea heille. He tekevät vain heidän toiminnastaan vaikeampaa. Ja avoimuus, josta te puhuitte näin perusperiaatteena, sitä ei aina ole taattu. Kun katsotaan asiaa eurooppalaisesta näkökulmasta, niin uskon, että yhtenäismarkkinat ovat erittäin tärkeä asia tässä yhteydessä. Mutta miten kansainväliset standardit sitten yhtenäismarkkinoiden tukemiseen ja miten tällä standardit antavatko ne mitään tukea ylipäätänsä pk-yrityksille? Bisnesrakenne antaa meille lisätietoja, joita voidaan käyttää näyttää sitten, kun verrataan eri maita toisiinsa tai kun verrataan eri sektoreita toisiinsa eri maissa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitos. Tiedän, että olette tässä aikapulassa. Sali on täyttynyt. Ei välttämättä tilintarkastusintoilijoista standardi intoilijoista, vaan pikemminkin äänestäjistä. Herra Sanchezin puheenvuoro oli pikemminkin kommentti ja panin sen merkille. Haluaisin kuitenkin puhua tästä periaate kontra säännöt periaatteesta. Kuten tiedätte, niin säätiömme toimii periaatte pohjaisen standardien mukaisesti sen sijaan, että se toimisi sääntöpohjaisten standardien mukaisesti. Myös mitä kriisiin tulee, niin se on kaikkein paras tapa. Ja tekee standardeja, standardien alaisista mahdollisimman vastuunalaisia – ja tämä tekee tästä IFRSstä vetävän ja jossain määrin vaikeasti hyväksyttävän Yhdysvalloissa, jossa ollaan pikemminkin sääntöpohjaisia. En valitettavasti pystynyt lukemaan toisen kysyjän nimeä, Rova Galpeltz. PK-yritykset. Kuten tiedätte, niin on olemassa standardit myös PK-yrityksille. Itse asiassa minä hyvin voimakkaasti suositin, että ISB kehittelisi PK-standardit, kun olin ensimmäistä kertaa säätiön hallituksen jäsen. Nykyään nämä ovat olemassa ja ovat huomattavasti helpommin sovellettavissa kuin normaalistandardit. standardit Euroopassa ne eivät ole pakollisia, joten ei ole minkäänlaista velvoitetta, vaan pelkästään mahdollisuus, jota laajalti käytetään hyväksi, mutta jotka eivät lisää millään tavalla pk-yritysten rasitteita. PK-standardit, mitä tulee esimerkiksi säännöstön sivumäärää, niin on suurin piirtein yksi kymmenesosa normaalistandardia sivumäärästä, joten on tehty valtava ponnistelu, jotta asiat voitaisiin pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja vähemmän kustannuksia synnyttävinä PK-yrityksille. Mitä tilinpäätösstandardeihin ja yhtenäismarkkinoihin tulee, niin yhtenäismarkkinoiden yksi avainelementti ei ole pelkästään pääoman vapaa liikkuminen, liikkuvuus, vaan finanssimarkkinoiden integrointi laajemmassa mielessä, jonka odotetaan ohjaavan investoinnit, tai siis eh, säästöt mahdollisimman eh, tuottaviin investointeihin. Siinä katsotaan eri sektoreita, poliittisia ja maantieteellisiä rajoja. Se, että olisi yhtenäinen tapa mitata eh, yrityksen suoritusta ja arvioida tai arvostaa mahdollista investointia, mitä eh, siis se on tietysti hyvin tärkeä elementti, jotta yhtenäismarkkinat toimisivat. Eli tässä on kysymys hyvin vahvasta suhteesta yhtenäismarkkinoiden luomisen ja eh, näiden mit- mittareiden yhdenmukaisuuden välillä. Kiitos. Pyydän anteeksi tätä, näitä häiriötekijöitä, kun jäsenet ovat tulleet tänne äänestämään, mutta kaikki ovat varmasti hyötyneet siitä, että he ovat oppineet jonkun verran enemmän kansainvälistä raportointistandardista, joten kiitos tästä keskustelusta. Olen aivan varma, että tämä on sellainen asia, jota aika ajoin haluamme harjoittaa uudelleen. Eli suurkiitokset siitä, että tulitte tänne. Kiitos. right, everybody. We... No niin, nyt sitten menemme kohtaan yhdeksän äänestyskilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2009. Voisivatko jäsenet, jotka ovat tuoneet äänestyskorttinsa, laittaa ne koneeseen ja ne, jotka ovat tässä panikin vallassa, koska ei, heillä ei ole korttia, minuuttia pyytäisin, että ilmo, ilmoittaisitte, ilmoittautuisitte. Yksi ilmeisesti, okei. Okay. Jos äänestystulos menee hyvin tasan, niin silloin meidän täytyy, me voisimme tehdä tässä koe, koeäänestyksen ensin. Eli äänestys on alkanut, koeäänestys, eli painakaa häpi-nappulaa. No niin, kohtapa näemme, mitä ole, nappia olette siellä painaneet. Plussa on se häpinappula 29, 4 miinusta ja kolme tyhjää. Jos olemme valmiita alkuperäistekstin kohta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi alkuperäisessä tekstissä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2a uusi imkolsissa raukeaa. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, no olen menettämässä tässä äänen, niin tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää vaikuttaa hyväksytyltä. Itre 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A. Miksi osa siitä on keltaisella? Joten kaikilla pitäisi olla tarkistus kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21. Tässä on viime hetkellä pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Ei ilmeisesti. Siis tarkistus 21. Se on normaali äänestys puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarko- tarkistus 5 IMKolta on pyydetty tässä erillistä äänestystä sanoista opt-in principle and taking into account äh, ja niin edelleen. Onko kaikilla tämä sanamuoto? Joten äänestämme ensin tekstistä ilman näitä sanoja ja sen jälkeen äänestämme siitä, haluammeko nämä sanat sinne mukaan vai emme kaikki. Ensiksi tekstin puolesta ilman näitä sanoja. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää En nyt ole aivan varma siitä, miten tässä ilmoitin äänestyksen, siis näiden sanojen puolesta. Näinkö ymmärsitte? Okei, jos näin ymmärsitte, niin hyvä. Se on hyväksytty silloin, siis ilman näitä sanoja. Sitten tarkistus 22 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Kaik- kaikki, jotka halustavat puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa äänestys En äänestä. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 27. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Olin oikeassa. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 imkolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 11 alkuperäisessä tekstissä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 38 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, hylätty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty joka tapauksessa. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää. Todennäköisesti hylätty myös 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää C-kompromissi hyväksyttiin, joten tämä raukeaa. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus 43. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä, äänestys on päättynyt ja hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 raukeaa, 48 raukeaa, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten meillä on viime hetken muutos, mitä tulee toikistukseen 50. No mikä se muutos sitten on? Developing and Evaluating. Viime kerralla emme pystyneet sopimaan sitä, olisiko sana developing vai evaluating. Nyt ehdotetaan, että tässä lukee developing and evaluating. Sofi on pyytänyt su- suullista tarkistusta. Hyväksymmekö sen? Niin, me tuemme kyllä tätä, vaikka minun kysymykseni Okei, okay. Tämän suullisen tarkastuksen, tarkistuksen myötä kaikki, jotka ovat puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää. Todennäköisesti hylätty, mutta parempi tarkistaa. 54, siis se tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Alkuperäisteksti kohta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää todennäköisesti myös hylätty alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa siis alkuperäisen tekstin? Kohta 14 alkuperäinen. Okei, se on hyväksytty. Tarkastus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisin, äh, alkuperäinen teksti kohta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää Voimmeko tarkistaa tämän? Siis tarkistus 60. Hyväksytty 21.20 äänin. Alkuperäinen teksti kohta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 loppu, se raukeaa 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti 88. hylätty. Trans, tran kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 18 pu- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 6 puolesta vastaan onnellinen tarkistus, jonka ei vaan uudelleen siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itri 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneellisesti? 65 Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 19. Puolista vastaan tyhjää. Hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty alkuperäinen teksti kohta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kohta 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta se raukeaa. Imko 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 kahdessa osassa. E- ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 23 alkuperäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneellisesti? 73 ensimmäinen osa. hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten tarkistus 26, toinen osa ainoastaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 10 puolesta vastaan. Voidaanko ottaa tämä uudelleen, siis 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 74 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti, 74 hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 94 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 17 imko puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itle 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Itle 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Itle 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Itle 16 puolesta min, siis ITRE 16 puolesta vastaan. Oletteko tässä nyt hakoteillä? Tehdä nämä yht, ei siis yhtenä ryhmänä. Itre 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Itre 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Itre 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty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 hyväksytty, 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 voidaan tarkistaa, jos haluatte. Äänestys on alkanut. 93. Ovatko kaikki äänestäneet? Okei. Okay. Ja todellakin hyväksytty. Itse 14 raukeaa, joten IMKO 13 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 13. Ja siinä on suullinen tarkistus. Eli halutaan sanat ei, esim. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa tämä? Siis tarkistus numero 18. Oletko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Tran 16, siinä on suullinen tarkistus, se halutaan muuttaa our advantage from state support ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 22 puolesta vastaan tyhjää todennäköisesti hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti Tran 22. Ovatko kaikki äänestäneet? Se on hyväksytty. Tran 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Tran 2 Siinä siis on kysymys kohta kohdalta äänestyksestä. Oletko kaikki äänestäneet? Ja se hyl on hylätty 2020. Hetkinen, Viki. Okei, okay, hänellä on korttinsa. Hyvä. Äänesi olisi saattanut olla ratkaiseva, siis se on hylätty. Tran puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Tran 5 puolesta vastaan tyhjää. Todennäköisesti hyväksytty, tarkistetaan koneellisesti. On tärkeää tosiaan, että selvästi viittaatte, nostatte kätenne. Ovatko kaikki äänestäneet? Se on hyväksytty. Tran kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran yksitoista. ja siinä on suullinen tarkistus, sana ascertain korvataan sanalla ss ja loppuosa poistetaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tuon 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, imko 12 ja siinäkin on suullinen tarkistus, deregulation, sana opening, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta se raukeaa siis 20 puolesta vastaan. En todellakaan halua laskea pelkästään koordinaattoreita käsi kunnolla ylös. Tran 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 21 puolesta vastaan tyhjää. Myös hyväksytty. Tran 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Itre 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kun itre 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, itse 23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää epäselvä. Tarkistus yhdeksän koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus äh, alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty alkuperäisteksti G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäisteksti H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, yhdestä 15 alkuperäisteksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköinen äänestys näin muutetusta tekstistä ja äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Okei. Okay. 38 puolesta kaksi tyhjää, joten onnittelut esittelijälle. Oh, right. Mr. Epping, you wish The only thing I, <clears throat> thank you very much for your support. The only thing I would like to say is... Kiitoksia. Onnitella, mutta on todettava, että tämä päätöslauselma, jos pyydämme komissiota esittämään 15 tutkimusta, eh, niin tulen ottamaan yhteyttä komissioon, mitä näistä voidaan tehdä, mitkä ovat näistä prioriteettitutkimuksia, eh, ja ilmoitan sitten varjoesittelyille tähän asti saavutetuista koska tiedän, että tässä on paljon tutkimuksia tehtävänä. Ja komissiohan on politiikan elin eikä mikään tutkimuslaitos. Thank you very much for that. Well, now... Nyt sitten siirrytään eteenpäin kohtaan 10. Äänestys BKTstä ja muista indikaattorista edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa. Ollaanko valmiita? Esittelijä haluaa puhua floor is yours. Olkaa hyvä. Ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω απλώς να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους. Kiitoksia. Haluaisin vain todeta, että haluan kiittää kollegoja. Te olette todellakin olleet työstämässä minun kanssani kompromissiratuista. Haluan kiittää teitä tästä panoksesta. Ja kuten äänestyslistasta näkyy, suurimman osan näistä voi hyväksyä, mutta haluan kiittää teitä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt sitten äänestämään kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. D. Kompromissi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 22 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni näytti hyväksytyltä, mutta me tarkistamme koneellisesti. 22. voted. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 23 4 raukeavat, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko tarkistaa? Äänestys päättyy. Hmm, raukeaa. Tai siis eh, hylätään 19.19 19 tuloksella. Sitten 26, kaksi osaa, tämä etty suunnan tarkistus. Suunnan molempiin osiin. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty, mutta on parempi tarkistaa koneäänestyksenä ensimmäinen osa. I haven't because I'm not voting because they're all out there. <laughs> okay. okay. Have you voted? Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää myös hyväksytty. 27 raukeaa. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 34. 34 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 34? Onko äänestetty? Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi F puolesta. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni se oli hyväksytty. Sitten 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 43, koska kaikki eivät näytä äänestävän? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 7 I, kompromissi i puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 47 raukeaa. Sitten 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 raukeaa. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta. 52 raukeaa myös. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan Voimmeko tarkistaa tarkistuksen neljä? Right, votes closed. And... päättyy, hylätty. Sitten koneäänestyksenä koko lausunto näin muutettuna. Vote. Siis koneäänestys muutetusta tekstistä. Äänestys jatkuu edelleen. Hyvä. 35 puolesta kaksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Onnittelemme esittelijän. So, thank you very much. I'm now going to hand... Oh, we've got one more. Is the oral question? Is one... Oh, right. The oral... This is the oral... Niin sitten vielä suullinen kysymys. Yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koneäänestyksenä teksti, josta tavallaan näin äänestettiin. Äänestys alkaa. Nyt kaikki äänestämään. Äänestys päättyy. 34 puolesta. Kukaan ei vastusta eikä kukaan äänestänyt tyhjääkään. Hienoa. Nyt annan puheenjohtajan paikan Aalinille, koska joudun poistumaan ja puhumaan puhemies Busekin kanssa taloudellisesta hallinnosta. Ja olen tietoinen siitä, että joillakin esittelijöillä on jotakin, jonka haluat minun sanovan, ja aion sen tehdä. Kiitos. Okay, um, can I ask those that are... Nyt ne, jotka täältä poistuvat, pyytäisin poistumaan hiljaisesti, jotta me voimme jatkaa estyslistaamme. Ja seuraava kohta esityslistalla on Anni Podimatan mietintö. Hän on täällä mukana. Innovatiivinen rahoitus globaalilla ja Euroopan tasolla – 194 tarkistuskin on tehty, joten mielestäni esitellä ehkä minusta aikaan ollut tutustua, mutta hän saa nyt puheenvuoron. Herra Baals, haluaisitteko keskustella ehkä salin ulkopuolella? Pyytäisin. Koska emme oikeastaan pysty kyllä täällä kuulemaan mitään. Ja tämä menee nettinen usko, että ihmisetkään haluavat kuulla tästä hälinää kuulla esittelee Podimata. Thank you, Kiitoksia. Voin puhua nyt kreikkaa, koska tämä on äidinkieleni ja tämän säästetään sitten aikaa. Niin. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä 194 tarkistuksesta, siis mitä meillä on. Ja kiitän myöskin varjoesittelijöitä heidän omasta panoksestaan ja rakentavasta keskustelusta. Kävimme viime viikolla Strasburgissa. Tarkistusten pohjalta, joita olemme saaneet, me olemme jo työstäneet monia kompromissiehdotuksia, joita olemme tänä päivällä antaneet eteenpäin varjoesittelijöille. Mutta ennen kuin menen tässä tärkeimpiin kompromissiehdotuksiin, on sitten otetaan vain lyhyesti näihin molempiin pääasioihin, jotka minun mielestäni parlamentin ja valiokunnan pitäisi katsoa, kun kyseessä on kuitenkin innovatiivinen rahoitus eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Ensinnäkin tämä nykyinen aika on vaikea aika Euroopalle ja euroalueelle ja erityisesti eurolle tämä on vaikeaa aikaa tällä hetkellä, riippumatta siitä, miten me analyysissä niin sitten aiomme asian hoitaa. Kuitenkin tosiasia on se, että rahoitukselliset vaikeudet ja kansallisten budjettien leikkaukset ja myöskin tiukka kanta täällä parlamentissa ja neuvostossa uuden talousarvion suhteen EU:ssa on tietenkin on vaikea tilanne, kun ajatellaan taas sitten, meillä on hyvin kunnianhimoinen strategia, tämä 2020 strategia. Ja sitten taas toisaalta meillä pitää olla tässä tällainen säästöbudjetti ja vuosikymmen edessä. Että tämä on Euroopalle ja EUlle vaikeaa aikaa, joten etsimme silloin uusia rahoitusvälineitä. Tämä oli yksi tekijä. Sitten toinen tekijä on se, että Euroopan unionin kansalaiset näiden säästöohjelmien takia ja myöskin tiukemman budjettikurin takia heitä on nyt pyydetty maksamaan suurin osa näistä kuluista ja kantamaan taakka. Ja tietenkin monissa maissa on ollut joukko mielenosoituksia ja kaikkialla Euroopassa on osoitettu, että ollaan eri mieltä asioista. Ja myöskin eurobarometri on osoittanut, että euroskeptismi on lisääntynyt Euroopassa, myös hyvin euromyönteisissäkin maissa, jotka ovat perinteisesti olleet Eurooppa-myönteisiä maita. Ja uskon, että tälläkin on tietenkin ratkaiseva vaikutus asiaan. On tärkeää katsoa, minkälaisia viestejä annamme Euroopan kansalaisten suuntaan. No riippumatta näistä kaikista säästötoimenpiteistä, riippumatta kaikista palkkaleikkauksista, verokorotuksista, joilla tietenkin on vaikutuksia sitten työnantajiin ja, ja kuluttajiin. Niin joka tapauksessa pyrimme näiden kaikkien tilanteiden valossa löytämään oikeita ratkaisuja ja, ja reilua tulojakoa. No katsotaan sitä ehdotusta. Tässä en, näissä ensimmäisessä kappaleessa puhutaan finanssialan verotuksesta. Täällä on tärkeä aihe tämä eurooppalainen ja maailmanlaajuinen transaktiomaksu. Ja haluaisin vielä todeta, että kaksi kuukautta sitten, kun käsittelimme finanssikriisimietintöä, tämähän hyväksyttiin melkein kaikkien ryhmien laajalla tuella. Ja tässä me tuimme juuri sitä, että Euroopan parlamentti ehdottaa transaktiomaksua, jonka tarkoituksena on sitten juuri vähentää spekulaatioita markkinoilla ja vähentämään myöskin samalla sitten julkistalouden vajetta. Ja parlamentti tässä yhteydessä totesi, että tämä, tällä verolla pitäisi olla laaja verokanta ja se pitäisi olla globaali. Jos ei sitä tehdä maailmanlaajuisesti, niin sitten voidaan aloittaa ensin Euroopan unionin tasolla ensin, jotta Euroopan unioni voisi näin tehokkaasti painostaa sitten 20 kokousta. Jotenkin myös komissiota vaaditaan tässä yhteydessä tekemään toteuttavuustutkimus asiasta, ottaen huomioon se, että pitää myöskin saada taata reilu kilpailu Euroopan markkinoiden ja maailmanmarkkinoiden välillä, jotta mahdollisimman nopeasti voitaisiin tehdä tutkimusta mahdollista veron vaikutuksesta. Ja sitten komissio pitäisi tehdä tämän jälkeen lakiehdotuksia. Minä olen sitä mieltä, että tältä puuttuu selkeästi seurantaa parlamentin edellisen äänestyksen jälkeen. Meillä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita parlamentissa, jota olemme esittäneet. Ja nyt kaksi muun kuukautta myöhemmin emme nyt saa taas huovata ja palata asiassa taaksepäin sen jälkeen, mitä äänestimme aikaisemmin. Tämän ehdotuksen pohjalta me olemme tehneet muutoksia kappaleeseen seitsemän. Tähän on ollut tehty kompromissi, ehdotus, ja haluan todeta, että me haluamme nyt tässä maailmanlaajuisen hyväksynnän asialle G20-kokouksen puitteissa. Ja tämähän on selkeästi mainittu myös mietinnössä, mutta haluan vielä todeta, että meidän ei pidä kyllä livetä linjastamme. Meidän pitää tunnustaa, tässä on mahdollisuus sitä, että nyt tämä tämänhetkinen innostus katoaa jossain vaiheessa. Ja myöhemmin saattaa olla vaikeampaa luoda tällainen vero. Joten nyt Euroopan pitää ottaa tässä etulinjan rooli ja meidän pitää markkinoillamme toimia tehokkaasti. Mutta kuten totesin, meidän pitää tehdä sen toteuttavuustutkimusasian suhteen. Transaktiomaksun lisäksi täällä on myöskin monia muita muutoksia, joita olemme työstäneet ja olemme antaneet ne teille, teille aamupäivänä. Kaksi tärkeintä erotusta kattaa sen, että meillä on pankki, maksu ja sitten täällä on myöskin tällä toinen ehdotus, joka, jossa ehdotetaan rahoitustoimiveroa. Ja näillä kahdella ehdotuksella on myöskin oma perustansa, joka on ihan mielenkiintoista. Meidän pitää katsoa, että mitä tässäkin on potentiaalia vielä olemassa, mitä näillä kahdella muulla välineellä voisi olla. Mutta en usko, että niiden niiden rooli olisi niin vahva kuin taas transaktiomaksulla olisi. Ja tämä on asia, joka on myös todettu komission taholta. Heidän viimeisimmässä raportissaan finanssisektorin rahoituksen suhteen he ovat todenneet, että tämä rahoitustoimivero ei ole sama kuin transaktiomaksu ja niillä on erilaisia tavoitteita. Koska transaktiomaksulla pyritään taas sitten spekulaatioiden vähentämiseen. Ja niin silloin taas on silloin lisäarvo. Ja tämä lisää myös sitten finanssimarkkinoiden avoimuutta ja selkeyttä. Tässä on myös toinen kysymys kyseessä, ja se on se kappale, jossa puhutaan euroobligaatioista, jossa mietitään sitä, kuinka voidaan luoda euroobligaatioita siihen tarkoitukseen, että voidaan vaikka rahoittaa tämän kautta eurooppalaisia projekteja. Tässä on myös selkeää yhtenäväisyyttä näiden tarkistusten kanssa, mutta haluan todeta näistä euroobligaatioista vielä sen, että mitä tapahtuu sitten, kun meillä on yhteistä eurooppalaista velkaa. No, tämä kompromissi tähän kohtaan vaatii tietenkin komissiolta selkeää seuraamusten arviointia. Totta kai tässä finanssikriisin aikana pitää löytää myöskin kriisin hallintamekanismeja, eikä komissio ei saa kieltäytyä enää tästä vaikutusten arvioinnista. Täällä on selkeitä syitä sen puolesta. Täällä on tietenkin muutamia syitä, mitkä myöskin vähän ovat sitä vastaankin, mutta haluan vain muistuttaa teitä, että ECOFIN-neuvoston ja euroryhmän päätösten jälkeen viime sunnuntaina, niin velka ei ole enää pelkästään eteläisten maisten ongelma, vaan myöskin Belgiakin on tullut tähän jo mukaan. Ja näiden maiden velkataakka on kohonnut historiallisen korkealle tasolle. Meillä on eilen Euroopan keskuspankin pääjohtaja Trichet täällä paikalla, ja hän puhui myöskin näistä toimenpiteistä, pitää tehdä tämän suhteen. Minusta nyt on oikea aika tälle koittanut. Ja parlamentti vaatii laajaa seurausten arviointia meidän pitää nyt käyttää maasta hyväksemme, luoda sellainen väline, joka ottaa huomioon olosuhteet ja vaatii sitten uutta eurooppalaista finanssirakennetta euroalueella. Ja myöskin näitä euroobligaatioita, tätäkin asiaa pitää katsoa. Sitten täällä puhutaan myöskin asiasta, minkä komissaari Semeta mainitsi täällä aikaisemmin. Energiatilanne ja myöskin energiapolitiikan tilanne. Tämä pitää ottaa huomioon jotenkin CO2-päästöt, mutta myöskin energian rakenne pitää ottaa huomioon, kun mitä verotusvaihtoehtoja saastuttaville vaihtoehdoille tämä voidaan katsoa ja tavoin ottaa huomioon erilaisia vaihtoehtoja enemmän saastuttaville ja vähemmän saastuttaville energialähteille. Mutta tässä vaiheessa ollaan vielä valmistelemassa tätä asiaa. Sitten meillä on 167 tarkistus Rova Hybneriltä. Minusta tämä tarkistus on hyvä tulevan keskustelun pohja, kun puhumme energiaverotuksesta. Tässä näin johdantoni, rouva puheenjohtaja, ja tietenkin olen, haluan kiittää kollegoita vielä kaikista tarkistuksista ja kommenteista. Kiitoksia. Ää, äh. kiitoksia, rouva Podimata. Sitten ensin varjoesittelijät ja sitten puhujat järjestyksessä, missä ilmoittautuvat ensin herra Rova Hybner. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä Rova Podimaattaa hyvin rakentavasta ilmapiiristä, jonka hän loi, kun pidimme ensimmäisen varjoesittelyiden tapaamisen. Olen tosiaan pyrkimässä kompromisseihin useimmissa asioissa, jotka ovat osa tätä mietintöä. Mielestäni olemme e- onnistuneetkin joidenkin asioiden kohdalla mutta toisten kohdalla emme. Ja haluaisin aloittaa mainitsemalla kysymyksen, joka koskee rahoitustoimiveroa, ennen kaikkea transaktioveroa. Mielestäni on kuitenkin vieläkin hyvin suuri epävarmuus siitä, mitkä ehdot pitäisi täyttää, jotta voitaisiin tällainen päätös tehdä. Tiedän, että parlamentissa mekin olemme eri mieltä asiasta ja tärkeä asia tässä suhteessa, joka yhä pätee, on kysymys siitä, millä tavalla tämä transaktiovaro voitaisiin ottaa käyttöön globaalisti. Hyvin pian tärkeänä edellytyksenä eurooppalaisille päätökselle, koska on paljon vaaroja, että Euroopan unioni, jos Euroopan unioni tekee ehdotuksen yksin, useita kertoja on korostettu ja sanottu, että ollaan tekemässä vaikutusanalyysi ja toivon, että me voisimme odottaa lopullisen päätöksen kanssa ennen kuin saamme tämän vaikutusanalyysin tuloksen ja jolloin voimme todella tehdä päätöksen tästä tärkeästä, vaikeasta ja alueelle kuuluvasta välineestä, siis sellaisille alueille kuuluvasta välineestä, jota emme tunne. Mitä tulee sitten tähän rahoitustoimiveroon, niin emme kovinkaan paljon tiedä siitä, minkälainen tämä vero on, koska se on nuorempi ehdotus kuin tämä transaktiovero. Ja valitettavasti tämä on myös, tämä on toivon, toivon mukaan ja onneksi myös komission vaikutusanalyysin osa. Olen ymmärtänyt siitä, mitä komissio Semeta sanoi, että mitä tulee mahdolliseen veroon, niin sitä tutkitaan myös, siis veron vaikutuksiin niin tutkitaan myös tässä EU-tasolla mahdollisimman pian. Hyvin lyhyesti sanottuna mielestäni meidän pitäisi pyrkiä siihen, että todella sallisimme itsellemme aikaa ennen kuin teemme lopullisen päätöksen Siis eh, sitten kun olemme saaneet tämän vaikutusanalyysin kaikista näistä tekijöistä. Haluaisin myös esittää kommentin, koska puheenjohtaja, te esititte useaan kertaan tämän yliopistollisen tutkimuksen. Luin sen hyvin tarkkaan ja se ei ole olemassa useita tutkimuksia, siis sellaisia, joissa on FAT. Jotkut näistä tutkimuksista ovat hyvin selkeitä, mitä tulee vaikutuksiin, jotka ovat aika alhaisella tasolla ja toisessa tutkimuksessa hyvin korkealla tasolla ennen kaikkea, mitä tulee fet vaikutuksiin, niin – mitä asiantuntijoihin ja tutkijoihin tulee, niin ollaan sitä, olen sitä mieltä, että meidän parlamentissa pitäisi myös lopullisessa sanamuodossa ottaa huomioon tämä, nämä epävarmuustekijät päätöksenteossa. Mitä sitten tulee euroobligaatioihin, niin mielestäni olemme löytäneet hyvän ymmärtämyksen EKPssä ja tiedämme, että hyvä uutinen on se, että komissio on hyvin tiiviisti työskentelemässä Euroopan investointipankin kanssa, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen ja tärkeisiin infrastruktuurihankkeisiin. Mitä sitten tulee toiseen osaan tässä kappaleessa, joka koskee obligaat, euroobligaatiota, niin meidän pitäisi myös olla realistisia ja mitä nykyiseen sopimukseen tulee, niin siis on mietittävä sitä, tarvitaanko suuria perussopimuksen muutoksia, jotta voitaisiin saada aikaan tällainen euroobligaatio. Meidän pitäisi kuitenkin tehdä kehottaa komissiota tekemään hyvin perusteellinen tutkimus niistä mahdollisuuksista, joita meillä on. Meidän täytyy myös miettiä, mitä voimme tämän sopimuksen puitteissa tehdä mahdollisilla pienillä tarkistuksilla. Ennen kaikkea, mitä tulee mahdollisuuteen käyttää sellaisia välineitä, joita komissio käytti, mitä tulee 143 artiklaan ja ei-eurooppalaisiin kumppaneihin Latvian, Romania ja niin edelleen auttamisessa silloin, kun puhutaan eh, obligaatioista ja voisimme kriisinhallintomekanismin puitteissa myös miettiä tällaista mahdollisuutta, mitä tulee eurovyöhykkeen jäseniin. Mutta emme todennäköisesti tiedä tarpeeksi sitä, mitä voimme tehdä – mitä tulee hiiliveroon, niin minulla on jatkuvasti epäilyksiä sen suhteen, että pitäisikö tämän olla osa mietintöä, jos valiokunta päättää, että se ajaa eteenpäin tätä asiaa, niin toivon silloin, että tarpeeksi huomiota kiinnitetään myös tämän vaikutuksiin yksittäisissä jäsenvaltiossa. Tiedämme, että on sellaisia jäsenvaltioryhmiä, joille tämä olisi valtava haaste, kun taas on toisia sellaisia, joille tämä ei itse asiassa merkitse paljonkaan, vaan ehkä kehottaa niitä, kannustaa niitä lisätoimintaa. Mutta minulla on sellainen vaikutelma, että edellisen kokouksen jälkeen Rova Podimatan kanssa olemme lähestymässä kompromisseja näistä kohdista, joten minun otaksumani tänään on se, että meidän pitäisi jatkaa tätä keskustelua. Meillä ei ole kaikkea tarvittavaa aikaa, mutta yritämme saada aikaan kompromissiehdotukset kaikista niistä vaikeista, näistä vaikeista asioista ja uskon, että varmasti löydämme yksimielisyyden useimmista tärkeistä asioista, jotka yhä ovat selkeyttämättä lopullisesti selvittämättä. Kiitos puheenjohtaja. Asked to speak actually in the debate, um, but Mrs. Hubner, I don't want to get involved with... se uh, lupaa tähän osallistua, enkä kahdenkista keskustelua. Mutta en oikeastaan kyllä pidä siitä, että haluatte esittää tästä kielteisen kannan ja haluaisin teitä lukemaan tätä, koska tämä on erittäin tasapainoinen mietintö. Olette oikeassa, että se ei ole täysin myönteinen ja puhutaan myös kielto, kieltästä puolesta, mutta kuitenkin johtopäätöksessä selvästi todetaan, että voidaan saada rahaa EU-tasolla kapealta pohjalta, alhaisella tasolla, jotta vain soveltaa sitä ulkomaankauppaan, joten ei ole oikein, että, ja sitten väärin, mitä tässä tekstissä on, sanotaan, siellä on asioita, jotka voidaan hoitaa, kysymys, poliittinen kysymys kuuluu, halutaanko näin tehdä, se on oma kysymyksensä. Nyt sitten herra Lambert vihreiden varjoistelija. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Hyvä kollega mutta haluaisin nyt vastata sinulle. Katso tänne päin. Itse asiassa en argumentoi, puuttuuko nyt ansioita FTTstä, rahoitustransaktioverosta vai ei, tai maksusta. Mutta haluaisin tarttua siihen, mitä sanoit, että emme tiedä tarpeeksi, Danuta, että tämä on epävarmaa. Emme tunne kaikkia tosiasioita. Omasta taustastani lähtien yksityissektorilta, niin jo, johto päättää asioista ilman kaikkia tietoja. Se on epävarmuutta. Siinä punnitaan plussat ja miinukset sen suhteen, mitä pitää tehdä, ja sitten yritetään tehdä päätös tietäen, että kaikkea ei tiedä. Ja haluaisin nyt ottaa esille, että joukkopäätöksiä, päätöksiä, joita nyt tehdään tällä hetkellä, niitä tehdään ilman syvällistä analyysiä vaikutuksesta, ilman kumulatiivista vaikutusarviointia. Muutama esimerkki. Kun Irlannin hallitus tai monetkin hallitukset laajensivat rajoittamattomat takeet pankeilleen, ne tekivät päätöksen ilman, että tiesivät, mitä tämä vaikuttaa. Ja tietenkin nyt me tätä valittelemme. Mutta nyt kun hallitukset ovat päättäneet reagoida kriisin ja vähentää velkaansa yleensä leikkaamalla menopuolesta, niin eivät. Hekään tee vaikutusarviointia. Saattaisin sanoa, että jos olisin sosialisti, niin ei ole ota huomioon myöskään sosiaalista vaikutusta, mutta jopa unohtaisin tässä solidaarisuuden. Ajattelisin taloudellista tehokkuutta. Kuinka tehokasta tämä on? Sokeasti leikataan menoja, syventäen näin kuilua köyhien ja rikkaiden välillä yhteiskunnassa. Onko tehty jonkinlainen vaikutusarviointi kenties? Onko ajateltu, mitä tämä tarkoittaa? Jos vaikka unohdetaan tämäkin puoli, kun ajattelee sitä, että saadaan rahat, että varat, että hoidetaan toimintaa, eli sitten sanoo, että emme tarvitse hallituksia emmekä valtiota ollenkaan, niin kaikki voidaan mennä yksityissektorille, koska on ainoa paikka, missä vielä toimitaan. Mutta jos uskotte, että hallituksella on tässä joku homma tehtävänään, niin heidän pitää sitten saada näitä varoja, eikä mitään vaikutusarviointeja ole tehty. Sanotaan vaikka, että verottaa työtä vieläkin enemmän, vaikka me kaikki sanomme, että itse asiassa meidän pitäisi siirtää verotusta työstä, palkoista muihin lähteisiin. Ja kun te sanotte, että meidän pitäisi tutkia hiukan enemmän eh, transaktiomaksukysymystä ja FAT-kysymystä, mutta samalla kuitenkin vairoja kerätään työstä, koska se on helppo kohde. Eikä mitään vaikutusarviointia ole tehty, koska jos ei tällaista FTTtä valita tai lykätään transaktiomaksua vieläkin pidemmälle, niin siinäkin tavalla tehdään valinta tartutaan muihin lähteisiin ilman mitään vaikutusarviointia. Ja jossakin vaiheessa, kun jotakin hallinnoin, pitää tehdä päätökse, päätös. Ei voi odottaa lopullisesti lopullista kuvaa, koska ei sitä koskaan saa. Ja kun haluaa kokonaiskuvan, niin silloin pitää ottaa kuvan mukaan myös ne kustannukset, joita syntyy siitä, että ei tehdä mitään, tai minkälaisia seuraamuksia tulee siitä, että ei tarkasteta tätä puolta. Ja tätä minä pahoittelen niiden kohdalla, jotka sanovat, että meidän pitäisi ajatella tämä asia enemmän ja niin edelleen, koska jos vaikka vaan sanotaan, että meidän pitäisi tutkia enemmän, niin siinäkin teette jo valinnan, koska tällä välin päätöksiä pitää sitten tehdä, mistä ne varat oikein saadaan älkää käännelkö sitä, mitä nyt tässä sanon. Meidän pitäisi tietysti optimoida julkisia menoja. Meidän pitää todellakin parantaa toimintaa monissakin kysymyksissä. Eurosta. Euroobligaatiot. Tässä argumentti on hiukan sattumavaraisempi. Jos teemme näin, jotkut ihmiset sa- saavat halvalla hyvän tuloksen, kun taas toiset kärsivät. Tässä saattaa olla totuutta, mutta jälleen mitään päätöstä ei ole, joka tämä välttäisi. Esimerkkinä, kun aloitimme antaa luvan johdannaisille rahoitusmarkkinoille, niin me tiesimme, tai ehkä emme tienneet, mutta nyt mä kuitenkin näemme, että näin on, että jotkut käyttävät johdannaisia bisnessyistä, että se suojata riskinsä. Tästä me pidämme. Mutta tiedämme senkin, että jotkut, ja itse asiassa tämä on suuri enemmistö, itse asiassa käyttävät näitä välineitä spekulatiivisesti, keinottelumielessä. Ja sitten tulee tämä päätöksen aika. Ne, jotka käyttävät näitä korrektilla tavalla, pitäisikö hyväksyä tämä riski, että monet väärinkäyttävät välinettä, ja oikeastaan varmasti vastaus on tähän kyllä. Joten me hyväksymme, että kyllä, meillä on väline, jota voidaan ehkä väärinkäyttää. Me tiedämmekin, että sitä väärinkäytetään, mutta silti pidämme sen mukana. Ja tässä Eurobond-kysymyksessä, on sama asia. Jossakin vaiheessa, kun, jos tätä to- toteutumme käytännössä, emme koskaan pääse siihen vaiheeseen, jossa on nolla riski. Meidän pitää rajoittaa tätä, se ei koskaan pääse nollaan. Jos ehtona on, että tämä riskitason täytyy olla nolla, niin se on sama kuin sanottaisiin, että ei mitään euroobligaatiota ilman, että tarkastellaan myönteisiä obligaatioseurauksia. Tässäkin on kyse päätösten hallinnoinnista. Punnitsevatko plussat enemmän kuin miinukset ja riskit? Jos haluan nolla riskejä, tämä tarkoittaa sitä, että ei koskaan valita FTTtä eikä euroobligaatiota eikä todennäköisesti tehdä mitään muunkaallista veroita käyttöön. Ja uskon, että mitä tulee vastuulliseen johtamiseen, niin tämä ei ole asia, johon meillä on varaa. Piste. okay, Mr. Haglund, you're speaking on behalf of... Mr. Haglund, te puhutte myös ryhmänne nimissä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja, koska pari esittelemme sattuu olemaan Kongossa, niin minulla on ilo puhua liberaaliryhmän puolesta. Ensiksi kiitos esittelijälle ja siitä, että myös olette kompromissi tarkistuksia yritetään saada aikaan, niin me olemme ehtineet tutustua niihin poliittisesta, näkö, poliittiselta näkökannalta tilanne on haasteellinen. Kysymys on siitä, haluammeko omia varoja Eurooppa-tasolla ja aika suuri enemmistö haluaa tätä. Samalla meidän ryhmässämme olemme onneet, halunneet tehdä tämän perikotaisesti, eli varmistaa sen, että kun ehdotamme jotain, niin ehdotamme jotain sellaista, joka on toteutettavissa ja toimivaa. Siksi olemme olleet epäilevällä kannalla, mitä tulee tiettyjen verojen ehdottamiseen ilman, että on peristeellisiä tutkimusanalyysejä. Hyvä tietysti on, että Barroso on luvannut tehdä omista varoista hyvin kunnianhimoisia ehdotuksia ja samalla tietysti arvostamme sitä, että näistä eri veroista tehdään kunnon vaikutusanalyysi. Meillä ei ole kovinkaan paljon kärsivällisyyttä, jos poliittisesti yritetään painostaa liikaa ja halutaan rahoitustoimivero ideologista syistä, niin silloin pelästytetään joitakin ihmisiä, jotka sanovat, että okei, okay, tutkitaan asia. Jos voitte vakuuttaa minut, että se toimii, niin okei. Okay. Mutta jos ideologista syystä aivan liian pitkälle painostetaan, niin silloin lopputulema on se, että ihmiset sanovat ei. Kun on vaikutusanalyysi, analyysi, ja jos osoitetaan, että tämä toimii hyvin, meillähän on joitakin erittäin, hyvin, erittäin perust, hyviä perusteita kaikkea tätä vastaan, muun muassa IMFn raportti. Sehän on yksi pääkumppaneistamme, kun yritetään pelastaa Euroopan maat. Ja, ja siis siellä sanotaan, että tämä transaktio, rahoitustransaktiovero ei toimi. Siis täytyy olla kärsivällisiä. Siksi meillä on joitakin tarkistuksia, joissa hyvin kriittisesti suhtaudutaan rahoitustransaktioveroihin ja rahoitustoimiveroon. Toivottavasti otamme kaiken tämän oikeassa järjestyksessä ja emme etene liian nopeasti ja ideologista syistä tee asioita ilman vaikutusanalyysiä. Jotkut so- e- päätöksistämme menneeltä vuodelta ovat johtaneet siihen, että hyvin paljon toimintaa Lontoosta on siirtynyt Sveitsiin. Kaikki tämä on erittäin huolestuttava kehitys ja on muistettava, että jotkut näistä päätöksistä, joita mietinnössä ehdotetaan, niin voisivat vaikuttaa samalla tavalla, eli vahingoittaa Euroopan unionia. Meidän on saatava aikaan globaali lähestymistapa, ja kaiken pitää tietysti olla hyvin onnistuvaa. Varmasti löydämme kompromisseja, jotka tukevat laajalti tätä ja haluan vielä korostaa sitä, että tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen muihin ehdotuksiin, mitä tulee esimerkiksi omiin varoihin. Nämä ovat ehdotukset ovat tietysti tervetulleita, mutta älkäämme kiirehtikoon nyt, koska muussa tapauksessa pitkällä aikavälillä päätökset eivät ole hyviä. Meidän täytyy saada hyvin laaja enemmistö niin, että voidaan löytää resursseja Euroopan unionille. Herra Ludvigsen. Tack för ordet, ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Meidän täytyy tässä mietinnössä olla hyvin viavahteikkaita ja tasapainoisia. Tämän päivän tilanteessa meillä on liian puutteellinen tietopohja – ja on tietysti mielenkiintoisia lupaavia ajatuksia, mitä uusiin rahoitustapoihin tulee, mutta ei mitään selkeää kuvaa siitä, mitä tapahtuisi, jos kaikki tämä toteutettaisiin suuressa mitkakaavassa. Viestimme ydimen komissiolle pitää olla se, että tietopohja on saatava aikaan pian ja siitä on tehtävä vankempi. Esimerkiksi painostamalla komissiota niin, että se vauhdittaisi työtään jo luvatus, luvatun transaktioveroa koskevan vaikutusanalyysin suhteen. Ja tämän analyysin pitää olla hyvin keskeinen tulevissa keskusteluissa. Ja on tärkeää myös, että keskustelua täsmennetään esimerkiksi niin, että yritykset ja kansalaiset tietävät tismalleen, miten veroa on tarkoitus käyttää. Siis täytyy olla selkeä tarkoitus. Vaihtoehdot ovat parhaillaan liian lukuisia ja huonosti rakennettuja. Täytyy tehdä laaja analyysi uusista veroehdotuksista, siis, ja meidän on tiedettävä, miten me haluamme verosektorin ja rahoitussektorin, miltä me haluamme niille näyttävän. Ja veroehdotukset on aina nähtävä asia yhteydessään. Ruotsin esimerkki on joissakin muutosesityksissä otettu esiin. On sanottu, että Ruotsin kokemukset 80-luvulta osoittavat, että transaktiovero ei käytännössä toimi. Tämä päätelmä ei pidä paikkaansa. Se transaktioverotyyppi, joka on ajankohtainen nyt, on erilainen kuin se vero, joka silloin oli Ruotsissa. Ja ero on siinä, että Ruotsin vero oli 20, 20 kertaan korkeampi kuin se, josta nyt keskustellaan. Ja toinen ero on se, että tämä Ruotsin vero ainoastaan kattoi osat markkinoista, kuten se, kun taas nykyehdotus on hyvin kattava. Mitä tulee Ruotsiin, se, että käytetään Ruotsia pelottavana esimerkkinä on asioiden yksinkertaistamista. Mitä tulee sitten moderniin veroihin ja siihen, mitä voidaan odottaa niiden suhteen? Voidaan esimerkiksi verrata nykyisiä kännyköitä siihen, miten kaikki toimi 80-luvulla. Nämä olivat valtavan suuria ja käyttörajallista. Siis se, että otetaan huomioon käyttäjä ja se, sen, hänen kannaltaan kaikkein suurin käyttökelpoisuus on erittäin tärkeää. on Kerron ketä muita. is Ford, followed by Mr. Bullman. Briefly, Mr. Lambert, short, and then we'll be back. Lambert lyhyesti ja sitten Rova Puolimoja lopuksi. Ai te ette pyytänyt puheenvuoro. Selvä, hyvä. Herra Hökmark. Um, regard... Kiitoksia ensinnäkin tähän keskusteluun liittyen euroopplikaatioihin. On tietenkin tärkeää, että olemme selvillä vesillä ja tiedämme, mistä puhumme. Ja tämä pitää sitten liittää myöskin euron hallintotapakeskusteluun. Täällä puhuttiin myös siitä, kuinka voidaan asettaa seuraamuksia siitä, jos on liikaa valtion velkaa. Ja, mutta sitten samalla ei saa unohtaa että olemassa olevia seuraamuksia, joita meillä on jo olemassa. Meillä on olemassa erilaisia korkotasoja taloudessa. Ja näen tässä Euroopan tämän euroobligaation tavallaan yleisenä asiana, mutta jos katsotaan sitä yritysprojekteja, niin, niin euroobligaatiot eivät ole mikään menestystarina ja jos halutaan toimia hyvin, hyvän hallintotavan puitteissa eurooppalaisissa valuutoissa ylipäätänsä. No palataanpa sitten tähän erilaisiin transaktiomaksuihin. Kun viimeksi puhuimme tästä, niin otin esille yhden asian. Eli mitä tapahtuu, jos meillä on tämä transaktiomaksu, ja herra Lampere totesikin, että jonkunnäköinen maksu pitää olla, miksi tällä maksu voisi olla sitten hyvä? No totta kai, mikäpä ei. Mutta meidän pitää liittää tämmöistä niihin tavoitteisiin, joita me pyrimme tällä saavuttamaan. Pyrimme vähentämään spekulaatioita. Tämä oli tavoite. Ja on vähän, vähän vaikea määritellä, mitä on spekulaatio. Jos katsotaan tämänhetkisen valtion budjettivaje kriisimaita, Irlanti, Kreikka, Portugali, Jotta kai ihmiset lainavat heille <laughs> rahaa, että he ottavat myöskin riskin tässä. Ja kaikki varmaankin voimme olla samaa mieltä, että me voimme lainata näille maille rahaa. Ja me haluamme, että ihmiset ottavat tämän riskin. Mutta mitä en voi ymmärtää tässä yhteydessä, on se, että miksi me uskomme, että asiat olisi sitten paremmin, jos asetamme tälle riskinottamiselle jonkun veron te, teemme sitä vielä kalliimpaa, koska meidän pitää olla tietoisia, että ne, jotka maksavat tavallaan, maksavat tästä vain toisen veron siitä, vaan että he antavat muille lainaa. Tietenkään missään kellarissa ei varmaan ole mitään pilottua ilmaista rahaa, jota voidaan vain noin vain käyttää tällaisiin mahdollisuuksiin. Ja voin todeta, että Ruotsissa, joka on sana, joka on nyt siirtää englannin kielen, se on dream suddenly. Uh, just an easy... Niin, eli tarvitaan, jos on joku unelma, niin sen voi olla kyllä joku ratkaisu sitten. Jos mä aion nyt jatkaa tästä transaktiomaksusta keskustelua, meidän pitää miettiä myös sitä, että kuinka aiomme auttaa niitä maita ja niitä alueita, jotka todellakin tarvitsevat pääomaa verottamalla sitten tätä pääomaa, että he voivat lainata kun me toteamme, että me haluamme vähentää tässä lyhytaikaisia transaktioita. No meidän pitää nyt olla sitten kyllä selkeitä sen suhteen, että lyhytaikaiset transaktiot ovat jotain vaarallista. Jos ei meillä olisi vähän näitä lyhytaikaisia transaktioita, niin kaikki nämä maat, joista puhuin täällä, olisivat vielä syvemmällä kriisin syövereissä, koska hyvin vähän olisi silloin valmiutta maksaa näitä, näitä, näitä rahoja. Ja heillä ei ole mahdollisuus ottaa tällaisia vähän lyhytaikaisiakaan transaktioita käyttöönsä. Ja kun me puhumme tässä transaktiomaksusta, niin meidän pitää olla tehokkaita tämän tavoitteen suhteen. Se pitäisi vähentää lyhytaikaisia transaktioita ja vähentää kaikkien kriisimaiden vaikeuksia Euroopassa. Ja tämä on realiteetti. Sitten Ludvigsson, ruotsalainen ystäväni, niin ensimmäinen kertaa nyt voimme yrittää uudestaan. Tämä on kyllä rohkeata. Älkää koskaan luopuko. Mutta todellisuus on se, että yhden tämän nyt herra Lambertin kommenttiin. Meillä on tiettyjä veroja olemassa, vaikka työvoimavero. Mitä tällä hetkellä tapahtuu? Ja siinä aikaa meillä oli juuri Ruotsissa erittäin korkea tulovero. Ja sitten me teemme transaktiovero myöskin tämän jälkeen. Ja tässä nyt me juuri puhummekin tässä. Mitä tapahtui? Niin suurin osa kaupasta meni Lontooseen. Ja Lontoon ihmiset ne olivat tyytyväisiä tästä, että he saivat tämän. Mutta ei se tuonut mitään verovaroja Ruotsille. Menetimme paljon enemmän oikeastaan. Mutta ihmiset eivät tietenkään siirtyneet Lontooseen, vaikka he maksoivat kaikkein suuri, korkeimpia tuloveroja Euroopassa. Ihmiset eivät muuttaneet, vaan, vaan transaktiot siirtyvät. Ne siirtyvät silloin. En tiedä, miksi olette nyt tehdä Shanghain pormestarista kaikkea on maailman onnellisimman ihmisen, ihmisen, koska verotamme täällä transaktioita Euroopassa. Tämä johtaa siihen, että ne siirtyisivät muualle maailmaan, Kiinaan, Shanghaihin. Jos Erä Ludvigson totesi, että tämä oli virhe silloin, kun me teimme transaktioveron 80 luvulle niin siirtyivät silloin kaikki Lontooseen. Tuskin kukaan on tästä eri mieltä. Nyt hän toteaa, että hän on kehittänyt aseen, joka on tehokkaampi. Ja tulos kuitenkin on, että sitten transaktiot siirtyvät jonnekin muuas maailmaan Euroopasta. Kompromississa puhutaan vaikutusten arvioinnista. Miksi voi tehdä tätä etukäteen ennen kuin suosittelemme transaktiomaksua? Haluan kiittää, että esittelijä aloitti tämän keskustelun, mutta esittelijä ei vielä osoittanut eikä eikä herra Lambertkaan ole osoittanut tätä omassa kommentissa. Miksi tämä toinen kerta nyt sitten vähentäisi tätä spekulaatiota eikä sitten estäisi hyvää varojen siirtoa? Ja haluan päättää puheenjohtaja toteamalla, että tämä on toisin päin, koska transaktiomaksu ei tule koskaan estämään sitä, mitä me haluamme estää, eikä spekulaatiota. Että kyllä tämä ei tule aina jatkumaan. Mutta tässä vaarannetaan sitä, että tästä normaalia peruskauppaa vähennetään, joka haittaisi maailman köyhimpiä ja aiheuttaisi ongelmia näille maille, jotka ovat budjettivajeissa. Enkä tiedä, miksi nämä pitäisi sitten tehdä. Hearing, I think, some very important... niin, tässä kuulen varsin mielenkiintoisia tärkeitä kysymyksiä. On myös että komissio tekee päätöksen, vaikka ei tulekaan tehnyt vaikutusarvioita, niin molemmin so- molempiin suuntiin tämä toimii, Rova Ford. Kiitoksia. Ensin halusin pyytää anteeksi kollegani mm, varjoistajan puolesta. Hän ei ollut täällä olla paikalla. Jos saan puhua jostakin tarkistuksista, joita on tehty, mutta tämä pitäisi olla nyt laajemmassa kontekstissaan. Nyt on suuri vaara siitä, että olemme täysin epäjohdonmukaisia tässä viestissä kun taas siinä toinen viesti, joka annamme jäsenvaltioille, mitä tulee taloudelliseen pakettiin. Ja meidän pitää muistaa se, että olemme äärim, elämme äärimmäisen arkkoja aikoja. Markkinat ovat varsin vaihtelevaiset. Obligaatio, hinta, e-, korkoerot ovat asioita, joita ihmiset seuraavat päivittäin, koska he ovat niin huolissaan niistä viesteistä, joita poliitikot antavat. Ja tässä paperissa taloudellisesta hallinnosta me aloitamme aivan alussa sanomalla, että me meidän täytyy saada todennettu finanssipoliittinen suunnittelu aikaan. Ja tästä herra Trisha eilen puhui. Ja varovainen finanssipoliittinen suunnittelu, joka perustuu makrotaloudellisiin tekijöihin ja ennustuksiin. Ja katsotaan stressitestejä, mitä tämä vero vaikuttaa makrotaloudelle yrityksille. Miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa? Me olemme kuulleet asiantuntijoita tässä juuri maanantaina. Mitä tapa, oli tapahtunut Irlannissa, on liikaa tukeuduttu ö, omaisuustransaktion veroihin. Ja tämä, sitten kun omaisuusmarkkinat häviävät, niin myös tulot häviävät, koska tätä vain on verotettu. Joten ei ole varovaista, että on finanssipoliittista suunnitelmaa ilman mm, ennusteita ja, ja vaikutusarviointia. Lambert koska näin te sanotte, koskaan ne ei saa tietenkään 100 prosentin varmuutta, mutta ei pidä nyt hypätä mustaan aukkoon, että tut, yritä tutustua edes lukuihin, koska meidän pitäisi tehdä itse niin kuin kerromme jäsenvaltioille, että pitäisi tehdä. Sitten kuten me tiedämme, vero, veromarkkoja ei kasva tai veroeuroja ei kasva puissa, että herra Höökumarkko on tämän ikinä ottanut esille. Takseja kerätään Euroopan kansalaisilta samoista puista, joista jäsenvaltiot saavat rahansa. Ei tämä ole mikään uusi verokanta. Ja kuten tiedämme lehdistöstä ja parlamentin keskustelusta, että on valtava yhteys EUn talousarvion ja jäsenvaltion talousarvioiden välillä, emmekä voi vain sanoa, että meidän pitäisi kerätä enemmän rahaa EUn budjettiin ilman, että ajattelemme, miten se vaikuttaa jäsenvaltioiden talousarvioon ja miten nämä rahat sitten voidaan käyttää. Sitten tästä FATstä rahoitustoimivero. On aika mielenkiintoista seurata reaktioita eri jäsenvaltioissa, kun puhutaan vaikka pankkimaksusta, pankkuveron käyttöönotosta. Omassa maassa ne olemme näin tehneet, mutta monet ovat valinneet kielteisen vastauksen huolimatta valtaistamasta rahaa, jota on pantu pankkien pelastamiseen. Ja yksi tarkoitus, jonka olemme tehneet, muistuttaa ihmisiä siitä, että tämä rahoitustoimivero – tarkoittaa sitä, että maksetaan suurelliselle tak- ihmiselle takaisin, mitä on maksettu näiden pankkien pelastamiseksi, ja siksi jäsenvaltiot ovat päättäneet tämän päätöksen tehdä. Sitten toinen kysymys projektiobligaatioista. Taloushallintopaketissa teemme erittäin selväksi sen, että yksi asia, joka on johtanut tähän valtaisaan velkaan, ovat nämä rinnakkaiset vastattavat ja projektihankkeet käyttävät IABtä nostaa saadakseen velkarahoitusta EU-budjettiin ja tämä saattaisi luoda tällaisia ö, vastuita. Ja meidän ryhmämme voi sanoa, että on hyviä tapoja saada yksityisen rahoitusta julkiseen puolelle. Olen tästä täysin samaa mieltä, että täytyy rohkaista sellaista, että joitakin pro- projekteja, joita ei yksin voida rahoittaa, niin tarvitaan julkista rahoitusta, mutta tässä pitää toimia täysin avoimella tavalla, johon liittyy hyvät riskirajat, koska muuton päädymme ongelmiin, joita olemme nyt sen nähneet jäsenvaltioista, joissakin jäsenvaltioissa. En sano tälle ei, vaan pannaan tänne rajat ja demokraattinen valvonta mukaan ja varmistetaan, että ymmärrämme päätöstä riskit, joita on tehty. Bullmann. Der Kollege Höckmark sagt, äh, dass... Kollega Höckmark totesi, että olisi järkevää tehdä etukäteen näitä tutkimuksia vaikutuksista. Tästä olen samaa mieltä. Tämän takia tämä parlamentti tämän vuoden maaliskuussa vaati komissiolta tutkimusta, ja komissio ei ole vielä tehnyt tätä joulukuun mennessä. Joten meidän pitää todeta, että komissio pitää kyllä vastata tähän. Kolme neljäsosa vuotta on mennyt ilman, että mitään on tapahtunut. Mutta tässä olenkin, onkin sitten kaikki ajat, joista olen samaa mieltä. Muista en. Haluaisin sitten kollega Hypneriä, Hagnulia ja Högmarkia kommentoida seuraavin sanoin mikä minun pitää nyt teille esittää nyt ään, ihan ystävällisessä äänensävyssä, on se, että en usko, että olette tietoisia tästä tilanteesta, jos Euroopan unioni ja euroalue tällä hetkellä on taloudellisesti. Herra Lambertin ihan oikeutettu argumentti täällä oli se, että ettei tämä päätös tässä johda välttämättä muiden alueen päätöksiin, että olette myöskään vielä katsoneet näitä päätöksiä lopullisesti, eikä tästä on vedetty johtopäätöksiä. Eli tilanne, missä me tällä hetkellä nyt olemme, on se, että tähän tulee vielä yksi lisävaltio mukaan jonoon, suurempi jäsenvaltio, joka tulee tarvitsemaan yhteisön apua. Ja nämä 750 miljardia, jotka euroryhmä päästi vapaaksi viikonloppuna, nämä tule riittämään. Te tiedätte myöskin riskirahastojen vaikutukset. Niitä tulee olemaan sitten, kun lisävaltio tulee tähän jonoon, jossa Kreikka ja Irlanti ovat jo. Te tiedätte, mitä vaikutuksia tällä on, sitten, on kyseisille maille. Koska siellä pyritään kaikin keinoin sitten valtion budjettia leikkaamaan, tietenkin sosiaalipuolella, kun se on helpointa. Ja tiedätte, että tämä voi johtaa niin kuin Kreikassakin siihen, että tietyn maan ostovoima vähenee. Ja sitten taloudelliset erot euroalueella kasvavat niiden välillä, jotka pystyvät tällä hetkellä viemään, ja niiden välillä, jotka tällä hetkellä pystyvät omaa ostovoimaansa kehittämään. tulette näkemään, tämän jälkeen euroalueelle tulee todellinen testi. Ja mikä, mitään takuita ei ole olemassa, että euroalue on vielä kymmenen vuoden päästä olemassa. Me haluamme, että euroalue ja sisämarkkinoiden kauppa kukoistaa. Me haluamme, että euroalueelle tulee uusia jäseniä Puola, Ruotsi ja kaikki muutkin, joita me odotamme vielä tässä. Me haluamme kyllä tätä, mutta mitään historiallista takuuta tälle ei ole, että näin tulee tapahtumaan. Me haluamme kyllä näin ja me haluamme tehdä kaikkemme sen eteen, mutta tässä pitää nyt toimia. Ja meidän pitää tehdä myös rohkeita päätöksiä. Ja näihin rohkeisiin päätöksiin kuuluu myös se, että mistä nämä resurssit otetaan, joilla pyritään sitten lisäämään ostovoimaa ja vakauttamaan julkisia budjetteja ja että päästään taas kasvuvaiheeseen. Tätä kysymystä ei voi unohtaa. Ja kollega Martanin kommentti, tämä ei ole mikään pikku mietintöä, jossa, josta vaan sitten joskus äänestetään loppujen lopuksi täysistunnossa, vaan tämä on se mietintö, jossa ryhmät joutuvat esittämään nyt omat kantansa tähän tärkeään kysymykseen liittyen. Tämä on tietenkin kysymys varjoesittelijällä, mutta myöskin koko ryhmälle te tulette toteamaan että tämän päätöksen jälkeen, nähdään sitten millä puolella te olette. Oletteko olleet mukana auttamassa keskustelussa, joka on ollut jo tarpeen, vai oletteko blokanneet täällä? Me haluamme komissiolta, että komissio tekee ehdotuksen tähän asiaan liittyen. Ja parlamentilla on oikeus vaatia komissiolta tällaista ehdotusta. Mutta tämä on vielä pitkä tie siitä, että parlamentti äänestää asiasta ja että sitten jäsenvaltiot lopuksi tekevät jotain asian eteen. Tiedän, että jäsenvaltiot ovat tehneet jotain suuntaisia päätöksiä, mutta se me anna täältä viestejä, niin te olette sitten myöskin vastuullisia sen suhteen, että parlamentilla ei ollut tässä kriittisessä euroalueen ongelmassa omaa ääntään. Ja tämä myös tämä talouden hallintopaketti, tämäkin on kyllä myöskin jännittävä asia. Tämä tulee liittyä myöskin siihen, mitä me teemme tämän kriisin suhteen. Eli meidän pitää antaa nyt tarpeelliset viestit tämän suhteen ja vaatisinkin teitä, teidän ryhmissänne ottamaan tämän asian vielä esille. Herra Gozes. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Voidaan olla tässä oikeistossa tai keskusta oikeistossa, tai sitten täysin sokea tai täysin mykkä. Mitä tähän kriisiin tulee, joka ei suinkaan ole päättynyt, niin emme saa unohtaa sitä, että nämä pankithan ovat rahoittaneet suuria summia, mutta eivät kuitenkaan voi jatkaa tällä tavoin. En ole täysin samaa mieltä Udo Bulmanin ystäväni kanssa, kun hän sanoi, että siis tästä jos olisi kysymys pelkästään siitä, että toimitaan oman mielen mukaan, eli vuonna 2010-2015, siis katsottaisiin tilanteen, siinä ei ole kovinkaan paljon mieltä, vaan pikemminkin tämän tehtävä on se, että harkitaan sitä, mikä on muutettava, muutettavissa realistisesti. Tässä on kysymys suurista ideoista, ja siis kaikki suuret poliittiset ajattelijat ovat tuoneet erilaisia uusia aj- ajatuksia. Tällähän me edustamme kansalaisia. Ja siis minä puhun kansalaisten kanssa ja tiedän, että heillä on huolenaiheita. Eivät he halua tietää sitä, että City toimii hyvin. Siis ainoastaan Cityssä halutaan tämä. Siis on kysymys siitä, että palveleeko se taloudellista kehitystä ovatko julkismenot hyödyllisiä vai eivät. Siis on tietysti paljon muitakin asioita, jotka ovat, antavat ajatuksen aihetta. Minä haluaisin, että tässä ajattelussa ei haluta ottaa siis tämmöistä järjetöntä dogmaattista, dogmaattisesti lukittua kantaa. Mutta minulla on sellainen tunne usein nykyään, että tämä vaikutusanalyysi, ja tässä viittaan Philip Lambertsin puheenvuoroon, siis se, se merkitsee sitä, että ei haluta tehdä päätöksiä. Siis silloin, kun on kysymys kollektiivista ja joudutaan tekemään päätöksiä, niin kaikkia tekijöitä ei aina ole, koska on paljon sellaista, mitä ei voida mitata eikä ottaa huomioon. Siis yhtenä hetkenä nämä tekijät saattavat olla myönteisiä, toisella hetkenä kielteisiä. Tässä on kysymys henkilökohtaista kannasta, koska ryhmässäni kaikki eivät suinkaan ajattele samaa. Mitä tulee veroperiaatteen Berans Beresin mietinnön puolesta olemme ryhmässä äänestäneet ja siinä puhutaan tästä verosta. Siis on paljon käytännön kysymyksiä, esimerkiksi tämä veropohja, mitä sille verolle tehdään. Siis on koko joukko erilaisia kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Mitä sitten kaikkeen muuhun tulee, mitä tulee rahoitukseen. Haluaisin sanoa se, mitä äskettäin sanoin. Siis minusta on skandaali se, että näemme tiettyjä rahasto, investointirahastojen, suojarahastojen, reaktion sen jälkeen, kun parlamentissa äänestettiin direktiivistä. Jos otetaan kaikkein pienin teksti, niin siinähän esimerkiksi estetään kokonaan niiden maiden kehitys, joissa tilanne on huono. Heti kun direktiivi julkaistiin ja kun siitä äänestettiin, niin sanottiin, haha, on voitettu, ei mitään sääntelyä ole saatu aikaan, koska he ovat olleet väärässä kuitenkin, koska he eivät ole lukeneet direktiiviä ja se aiotaan tarkistaa kolmen vuoden kuluttua ja jotkut meistä ovat vielä täällä silloin kolmen vuoden päässä. Älkäänkö me unohtako, että meitä on yritetty tässä käyttää väärin. Täytyy ajatella asioita, harkita niitä syvällisesti. Ei ole kysymys siitä, että minä haluan sitä ja en halua tätä ja meidän on siis meidän kansalaisemme odottavat meiltä, että me harkitsemme asioita. Me emme ole elin, vaan meidän on tarkoitus esittää ajatuksia, saada asioita etenemään. Joskus täytyy eh, heittää pallo kauemmaksi kuin pelkästään sille alueelle, mille haluaa sen laskeutuvan. Niin. Yeah, well, see... Niin, koska minun viitattiin, ainakin Kunnaria ja Vike, niin täytyy tässä vastata. Gunnar, kun sinä sanot, ettei se auta maita, jotka ovat nyt pahoissa lankaluksissa. Gunnar, minä puhun sinulle. Gunnar. Multitasking tällaiseen en kyllä oikein usko. Niin sä sanot, että tämä ei auta maita. Me tarvitsemme tutkimuksesta. Kuka voi näin väittää? Kuka voi sanoa, että Yhden prosentin ta- transaktiomaksu haittaisi valtioiden velkatilannetta. Tehdään tästä tutkimus, mutta älä nyt koita olla tekemättä tällaisia vapaata assosioita, jotka perustuvat vain tuntemukseen. Sitten lyhyet aikavälin transaktiohelpotukset. Me myös näemme, että että tällainen lyhyeksi myynti on epävakautta aiheuttavaa. Miksi sitten emme tee tutkimusta tästäkin ennen kuin sanomme, että tällaisia. Sitten kolmas asia, tämä on paljon tärkeämpää. Sinä sanoit, että ihmiset eivät liiku, transaktiot liikuvat. Siis verotetaan ihmisiä, haluaisin sinun sanovan tämän kansalaiselle se hyvä ystävä, koska koko pelko tästä omasta pääomasta on juuri tässä, koska tietenkään ei puhut väärinkäytöstä, mutta joutuu väärin, liikaa käyttämään tuloverotusta, jos sitten sanoo, että kaikki meidän pitäisi pitäytyä muista verolähteistä, meidän pitäisi yrittää korjata tilannetta ja tämä olisi hyvä, oikea asia. Sitten tutkimukset ovat osoittaneet, että ainakin mitä tulee transaktioihin, jotka ovat euromääräisiä, niin olisi varsin helppo äh, tavallaan saada ne kiinni, vaikka ne, niitä hoidetaan Euroopan ulkopuolella ja sanoit, että se ei estäisi lyhyen aikavälin tai pitkän aikavälin transaktioita, koska näiden transaktioiden edut ylittäisivät veron merkityksen. Tämä on varsin hyvä argumentti veron puolesta, koska me saamme tuoton, emmekä häiritse verotusta. Nyt sinun pitää päättää, millä puolella oikein olet. Jos uskot, että tämä on haitallista transaktioille, niin sitten tämä tarkoittaa sitä, että transaktiot häviäisivät. Jos uskot, että tämä on myönteistä, ja transaktiot siltikin vieläkin toteutuisivat, miksi sitten emme verota? Koska ei pidä unohtaa sitä, että transaktiomaksun tarkoituksena on saada tuloja ja ehkä vaikuttaa transaktioiden määrään. Tässä ne on samaa mieltä kanssasi, että transaktioiden volyymi, joka on kymmeniä kertoja reaalitalouden koko, jos voit, ja olisin tyytyväinen, faktoista, joiden perusteella sanotaan, että me tarvitsemme 500 äh, kertaa suuremman realtalouden kuin tämä hetkinen. Jos voit väittää faktoilla ja argumentilla, niin kyllä mielelläni keskustelisin kunnolla, mutta ongelmana on, että sinä ja monet muut vaan esittävät näitä lausuntoja ilman minkäänlaisia tukevia mm, tietoja. Sitten vielä rahoituksesta. Oikeastaan se, mitä sinä ja Viki sanoitte, on, että hallitukset yleensä käyttäytyvät huonosti. Ja meidän pitää panna ne hiukan kuriin ja meidän pitää toimia nopeasti ja pitää saada taloudellinen hallinto aikaan. Ja niin kuin Trise eilen sanoi, meidän täytyy saada nämä budjetit kuriin ja ja tässä pitäisi olla johtana tällainen viisaiden ryhmä, eikä typeriä valittuja henkilöitä parlamentaarikkoja. Sitten toinen sävy tässä keskustelussa. Toisaalta markkinat tekevät silloin tällä virheitä, mutta ne kyllä käyttäytyvät hyvin. Minun mielestäni meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että markkinat ovat osoittaneet yksi, että ovat epärapinnollisia toiseksi, ne tuhoa, aiheuttavat tuhoa, valtaisa tuhoa, eikö näin ole? Koska eivät hallitukset pakota pankkeja investoimaan subprime-lainoihin ja tämän tyyppiseen roskaan, joten pyydän. Meidän pitäisi nyt puhua selvästi, voisi sanoa, että Fredin kauppapolitiikka oli niin löysää. No kukaan ei pakottanut näitä ihmisiä käyttämään näitä instrumentteja typerin tarkoitusperään. Miksi eivät investoineet reaalitalouteen? Kysykää vaikka, Fed ei voi tätä ohjata. Ehkä Fedillä oli huono politiikka, mutta markkinat päättivät väärin käyttää näitä keinoja, välineitä. Ja tässä, anteeksi vaan, olen kyllä eri mieltä kanssa. En sano, että hallitukset ovat täydellisiä, koska eivät ole. Ihan ihmisillä toimivat. Mutta on iso ero markkinoiden ja hallitusten välillä, koska hallitusten loppujen lopuksi täytyy olla vastuussa äänestäjilleen. Markkinat eivät koskaan ole. Ei ikinä. Well, just on a point of order. Sorry, sorry. You know, we don't normally allow järjestyksestä vai me emme normaalisti anna jonkun käyttää uudelleen puheenvuoroa ja sitten panna sellaisia sanoja suuhun, joita minä en ole sanonut. Ja sitten päättää, sen jälkeen päätetään keskustella. Lopetanko tämän keskustelun itse asiassa Viki, koska en usko, että tämä auttaa, että alkaa tällainen pöytätennispeli. Ja minulle tuli tässä kaikkein kirpein isku tavallaan. Itse asiassa kaikki ovat väittäneet, että tarvitaan enemmän tutkimuksia, enemmän tietoa, todisteita ennen kuin pystytään tekemään poliittista päätöstä, niin kuin herra Kose sanoi, koska nämä ovat poliittisia päätöksiä ja voimme toimia vain todisteiden pohjalta, joita on saatavissa, eikä myöskään mielestäni yhtään hyödytä, että alamme tällaista ideologista ping-pong-peliä asiasta, koska esimerkiksi minä en koskaan puoltanut rahoitustransaktiomaksua. Kuitenkin oma valtuuskuntani on päättänyt periaatteellisesti, että, että tästä voitaisiin saada verotusta. Se, se maksaa, maksaa miljardeja, mutta veromaksajat joutuvat sitä subsidoimaan, niin tähän asiaan pitäisi tarttua. Mutta jos teemme sitten FTTssä näin tai pankkimaksujen kohdalla, niin on erilaisia vaihtoehtoja. Between you and us. Niin, puheenjohtaja, tämä keskustelu meidän kanssa on se, että minä haluaisin todeta, että tämä meidän argumentit olivat hyvin käytännönläheisiä kyllä. They were all about do, do, do. Niin näissä kaikissa argumenteissa katsomaan, että toimiiko se, toimiiko se. Is... Mutta niin kuin sanoin, sanoi puheenjohtaja, kuten sanoin, sanoi puheenjohtaja, herra Höökmark sanoi, että me tarvitsemme todisteita nähdäksemme, toimiko vaiko eikö toimia. Sitä pyydämme komissiolta ja nyt pyydän sitten Rova Porimataa palaamaan, tiivistämään asian ja miettimään, miten saadaan kompromisseja näistä myönteisimmistä johtopäätöksistä tässä keskustelussa. Rova Puolimata, olkaa hyvä. Thank you, Lina. Although you summarized in a perfect way um, the... Kiitoksia, vaikka vedetyt tuon keskustelun hyvin yhteen, mutta kuitenkin. Minä haluaisin todeta, että vaikka meillä on erilaisia kantoja täällä, olen erittäin tyytyväinen, että tämä keskustelu käytiin täällä valiokunnassa. Tämä oli erittäin korkeatasoista keskustelua ja hyödyllistä, ja uskon, että tämä tulee auttaa meitä myös sitten, kun pyrimme aikaan saamaan kompromissin. Tässä herra Koses mainitsi nämä varaumat, joita meillä on vielä tämän hedge-rahasto mietinnön suhteen ja vastaavanlaisia varaumia on täällä esitetty jo monet kerrat. Täällä mainittiin myöskin tämän parlamentin kunnianhimoinen tavoite, kun puhuimme finanssivalvonnasta. Niin tässä yhteydessä kuitenkin, riippumatta siitä, mitä ideologiaa täällä kannatetaan parlamentissa, niin kyllä parlamentti ymmärtää, että tässä nyt mikään ideologinen keskustelu sinänsä ole menossa, vaan tämä on eurooppalainen keskustelu, jota käymme. Ja totesin aikaisemmin jo, että olemme nyt vaikeina aikoina syvässä kriisissä, ja meidän pitää nyt keskustella yhteisön uusista välineistä myös kansallisille talousarvioille, ja meidän pitää myös katsoa, että pääpaino tässä – ei saa olla kuluttajien harteilla ja Euroopan kansalaisten harteilla. Mutta kysehän ei ole mistään lisäverosta, vaan, vaan oikeudenmukaisemmasta jaosta. Tästä me puhumme. Sen sektorin verottaminen, joka tähän mennessä on ollut veropoikkeuksen alla, siis puhun finanssisektorista. Ja tässä pitää katsoa sitä tarvetta, kuinka tämä sektori voidaan verottaa, ja tästä puhutaan. Puhutaan sellaisesta verosta, joka vaikuttaisi myös sitten toimintatapoihin ja estäisi negatiivista toimintaa. Tästä me puhumme poliittisesta kannasta huolimatta, riippumatta siitä, mitä poliittista puoluetta me kannatamme, vaan Puhumme täällä myöskin CO2-päästöjen verottamisesta. Tässä puhutaan uudesta finanssivälineestä, uudesta verosta, jolla saattaa olla vaikutus sitten siinä, että pystytään estämään haitallista käyttäytymistä. Ja loppujen lopuksi kyseessähän on myös voittojen verottaminen ja transaktioiden verottaminen. Eli tässä pyritään estämään spekulaatioita. Ja tällöin tietenkin on parempi, että verotamme sellaista, mikä on spekulaatiota. Ja uskon, että näissä kaikissa kommenteissa ja huolenaiheissa, joita kollegat ovat täällä osoittaneet, että me saattaisi haittaa eurooppalaista taloutta, tai että transaktiot siirtyvät jonnekin muuas ja niitä tehtäisiin jostain muualta käsin, no täällähän todettiin näin, niin ei pidä kuitenkaan sitten unohtaa sitä, että ihmiset eivät kyllä muuta, eivät veronavaksajat siirry minnekään. Minun maassani on myös niin, että totta kai paljon investointeja katoaa ja ihmiset lähtevät pois, koska yhtiöverotus on erittäin korkealla tasolla – koska pyritään keräämään lisää tuloja, jotta voidaan budjettivajetta vajetta vähentää. Tämä nyt ei koske pelkästään Kreikkaa tietenkään. Myös Irlannissa käydään vastaavanlaisia keskusteluja siitä, kuinka voitaisiin yrityksiä verottaa, että mentäisiin nyt tämän 2,5 prosentin. Tästä keskustelua käydään muuallakin. Meillä on velvoite tässä lähteä uuteen suuntaan ja tällä tavoin antaa kansalaisille viesti, että tämä parlamentti etsii vaihtoehtoisia ratkaisuja ja painottaa myös sitä, että on tärkeää luoda sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Joten kiitos teille kaikille kommenteista. Ehkä teillä ei ole vielä tarpeeksi aikaa katsoa kompromissirjoituksia, mutta katsokaa niitä. Ja sitten meillä on uusi kokous varjoesittelijöiden kanssa seuraavan täysistuntoviikon aikana Strasbourgissa. Kiitoksia. Ähm that's Miss Podimata. I could just remind... Kiitoksia, Rova Podimata. 25. tammikuuta äh, teillä on siis aikaa puhua näistä kompromisseista siihen asti. Salzburgissa sitten ennen loppuäänestystä tammikuussa. Kiitoksia kollegat kärsivällisyydestä. Meni, meni hiukan pidempään tässä keskustelussa. Sitten siirrytään viimeiseen kahtaan, kahteen kohtaan, kaksi lausuntoa. Yleisöllisten sosiaalipalveluiden tulevaisuus. Rouva Okoni on täällä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää, käyttää tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni kaikkia varjoesittelijöitä siitä panoksesta, jonka he ovat antaneet tässä työssä, joka on siis komissio, talousasioiden ja raha-asioiden valiokunta on valmistellut luon lausuntoa mietinnöstä, jonka työllisyysvali- jossa työllisyysvaliokunta on toimivaltainen valiokunta, vastuuvaliokunta, ja olemme itse asiassa yrittäneet työskennellä kaikkien valtion tukea koskevien asioiden suhteen. Ensiksi haluaisin sanoa johdantona, että mitä tulee kaikkeen siihen keskusteluun, jota on käyty tässä parlamentissa, on muun muassa keskustelua, viittaan keskusteluun täysistunnoissa tai sitten foorumissa, jossa käsiteltiin yleisyödyllisiä palveluita, jonka puheenjohtajavaltio Belgia järjesti, niin siellä on tullut esiin selvä poliittinen ulottuvuus, mitä tulee yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin ennen kaikkea kriisitilanteessa. Haluaisin muistuttaa teitä yksinkertaisesti siitä, että sosiaaliset yleishyödylliset palvelut ovat eh, olleet hyvin tärkeitä kriisin aikana. Mitä näihin palveluihin tulee, niin ne edustavat 9,5 prosenttia koko Euroopan työllisyydestä. Ja voidaan sanoa, että ne varmistavat eh, tällaisen eh, sosiotaloudelliset, sosiotaloudelliset markkinat. Mitä tekstiin tulee siihen tekstiin, jota me käsittelemme, niin siinä ei ole juridista selkeyttä ja koko tämän lausunnon tarkoituksena on yrittää selkeyttää tekstiä tällä alalla. Haluaisin sanoa, että Komissio on jo lähettänyt hyvin vahvan viestin yhtenäismarkkina-asetuksen välityksellä, jossa on puhuttu yleishyödyllisistä palveluista, on luvattu tiedonanto, jota parlamentti odottaa mahdollisimman pikaisesti, jotta voisimme saada juridista selkeyttä tekstiin, niin meidän täytyy yrittää saada aikaan hyödyllisiä täsmennyksiä. Useinhan sovelletaan sellaisia sääntöjä, jotka ovat tekstejä, jotka itse asiassa koskevat pikemminkin taloudellisia palveluita. Eli tässä ei, pike, siis ei itse asiassa puhuta markkinoiden toiminnasta. Jotta voitaisiin selkeyttää tekstiä, me aloitamme sellaisesta tekijästä, joka mielestäni on tärkeä, olen kutsunut itse tätä metodologiaksi ja olen nähnyt yhtenäismarkkina-asetuksessa sen, että Euroopan komissio puhuu tällaista työkalun laatikosta ja mitä tulee tiedonantoon, niin senhän pitäisi olla hyvin vahva ja hyvin rakennettu meidän ja komission välillä. Mitä tulee No siis olen todella iloinen tästä tilanteesta. Mitä sitten tulee kohtaan kolme, niin tässä puhutaan de minimisasetuksista ja minusta vaikuttaisi todella hyvältä, että tutkisimme tällaista de minimisasetusta, koska nykyään tällaista ei ole ja Siis eh, meidän pitäisi saada aikaan jonkunnäköinen kynnysarvo ja siksi minusta koko menettelyä pitäisi helpottaa, mitä tulee palvelun tarjoajien. Ja ennen kaikkea se koskisi PK-yrityksiä ja antaisi niille mahdollisuuden osallistua tällaisiin menettelyihin. Neljäs kohta Mitä tähän menettelyyn tulee, validoimis- hyväksyntämenettelyyn, niin ennen kaikkea mitä tulee palvelun tarjoajiin, haluaisin kehottaa komissiota ilmoittamaan selvästi, että on vapautettava kilpailusta kilpailuttamisen jälkeen ilmoitta, tietyt osapuolet il, ilmoittamisvelvollisuudesta. Siis komission pitäisi pikemminkin täsmentää tekstejä, josta puuttuu todella selkeys. Esimerkiksi hökmark asetus Siis tässähän on kysymys, äh, siis puhutaan yhtäältä taloudellista palveluista – ja sosiaalipalveluthan eivät välttämättä, siis ei itse asiassa ole mitenkään täsmälleen ajateltu sosiaalipalveluja, yleisöllisiä sosiaalipalveluja. Ja siksi haluaisin, että komissio selkeyttäisi tekstiä. että mitä tulee kuudenteen kohtaan, niin me kehotamme, että yleisyydellisten sosiaalipalvelujen tarjoamisen todellisten kulujen kattamiseen perustuva korvaus lasketaan, siis että otettaisiin mukaan parametrit, joiden avulla voidaan laskea todelliset kustannukset. Siis mitä tulee näiden tukien tai korvausten myöntämiseen, niin ne pitäisi perustella. Siinä se, mitä itse asiassa haluan sanoa tästä lausunnosta. Mitä tulee yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, niin ne toimivat ainoastaan silloin, jos poistetaan tietty juridinen epäselvyys ja selve, selkeytetään tekstejä. Ja tässä tekstissä on nimenomaan tämä henki, ja tässähän tietysti on otettu huomioon myös työllisyys- ja sosiaalivaliokunta. Äh, Kiitoksia nyt sitten varjoesittelijät. Simon Sophie ja Pascal Kapo. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Wir alle sind uns der... Kiitoksia, puheenjohtaja. Me olemme tietoisia sosiaalipalveluiden tärkeistä vaikutuksista. Ne ovat osa yhteiskuntaamme, vaikka astenhoito, vanhustenhuolto. E, kaikki nämä palvelut ovat yhteiskunnassa tavallaan tällainen arvo kanta, joka on taas sitten kilpailu ja muilla aloilla harvoin esillä. Yleisölliset sosiaalipalvelut ovat sellainen, että ilman niitä yhteiskuntamme olisi köyhempi. Tämän takia on, pitää myöskin suojella näitä palveluja ja luoda oikeudellisia puitteita näille, että yleisöllisten sosiaalipalvelujen tarjoaminen on helpompaa kuin menneisyydessä on ollut. Ja tämän tiedostaen meillä on ollut tähän mennessä vielä hyvin laaja oikeusta epävarmuutta näiden palvelujen tarjoajien keskuudessa. Ja tämä on kaikkien sidosryhmien kesken tehdyn kyselyn tulos, minkä me teemme interryhmässä kollegani kanssa. Ja täällä todettiin, että tarvitaan lisää oikeusvarmuutta sosiaalipalveluille. Ja tietenkin tie on vielä avoin sinne. Se, sitä pitää keskustella vielä täällä valiokunnassa muiden kanssa. Odotan innolla muiden kommentteja tähän. Ja kiitän myöskin esittelijä Auko Niitä siitä, että hän toi meille hyvän keskustelun pohjan. Se ottaa itse kaksi asiaa vielä esille, jotka minusta ovat tähän keskusteluun liittyen tärkeitä asioita. Ensinnäkin meidän pitää ottaa esille se, että tässä pitää määritellä nämä sosiaalisten palvelujen määritelmät ja, ja rahoitus asiat, ne ovat siis tavallaan lähetysperiaatteen mukaisia kansallisia asioita. Ja toinen asia on sitten, että sosiaaliset palvelut ovat aika usein myöskin tuki- ja avustusasioissa mukana. Tässä nämä kaksi aspektia, ja pitää yleisesti katsoa myöskin joustavammin sisämarkkinoita. Ne palveluntarjoajat, jotka antavat paikallisesti näitä palveluja, jotka siis tarjoavat näitä sosiaalisia palveluja, ja näitähän on paljon niitä pieniä palveluntarjoajia olemassa, ovatko he sitten, pitäisikö he poistaa tämän eurooppalaisen tukisäännöstön puitteista? Ja täällä mainittiinkin jo se, että meidän pitää miettiä myös tätä de minimis-kysymystä. Pitääkö ehkä luoda oma ajatus tähän? No ei ehkä sitä, mutta kuitenkin pitää nostaa de minimis-kynnystä yleishyödyllisille sosiaalipalveluille, ainakin keskustella tästä. Ja kolmas asia – Haluaisin mainita tämän, että nämä ovat yleisyödyllisiä, siis ne eivät tavoittele voittoa. Ja ne ovat aika usein julkisen rahoituksen tukemia. Ja tämähän on selkeä erotus juuri tähän taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan välillä. Ja tämä raja veto on usein vaikea, ja tässä meidän pitää jatkokeskusteluissa luoda lisää selkeyttä asiaa. Joten haluan kiittää vielä kerran esittelijää tästä hyvästä keskustelupohjasta ja uskon, että valiokunnan jatkokeskusteluissa voimme jatkaa hyvin yhteistyö henkisessä keskustelussa. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. No, täytyy sanoa, että olen varsin skeettinen koko keskustelusta, ei niinkään itse mietinnöstä. Mutta tämä keskustelu, olemme samaa keskustelua käyneet en tiedä kuinka monta kertaa ja joutuu hankaluuksiin, jos tällaisia perusteluita, joita äsken kuulimme SD-ryhmän kollegalta. Perussopimuksessa sanotaan, että kansallisten viranomaisten tehtävä on päättää, miten järjestetään rahoitetaan yleisölliset sosiaalipalvelut. Ja kun sitten tähän keskusteluun mennään ja sanotaan, että tietyt palvelut pitäisi vapauttaa markkinasäännöstä, niin silloin tartutaan jäsenvaltioiden toimivaltakysymyksiin. Silloin toimitaan itse toisellisuusperiaatetta vastaan. Ja ongelma on se, että koskaan ei ole oikein määritelty, mitä yleisölliset pal- sosiaalipalvelut ovat, tai yleisölliset sosiaalipalvelut, tai yleisölliset taloudelliset palvelut, ja mitä nyt on tonkaan. Syy, miksi ei ole koskaan määritelty, on, että se on mahdotonta, koska esimerkiksi te mainitsette esimerkin, esimerkkinä vanhustenhoidon. Ehkä teidän maassanne sitä tarjotaan pelkästään julkisella sektorilla. Joissakin maissa tämä on vapautettua toimintaa, joten ei sitä voida määritellä. Ja kun yritetään määritellä se, ja jos haluaa lakeja säätää, niin silloin pitää <coughs> määritellä, mistä lakeja säätää. Mutta jos alkaa määritellä, mistä palvelusta puhutaan, niin silloin mennään jäsenvaltioiden tontille ja mitä pitää tehdä, ja olemme saman asian toistaneet lukuisia kertoja. Tarvitaan selvennystä perussopimusten sääntöjen soveltamisesta. Ja jotta voidaan tätä selventää, meidän pitää täsmällisesti pystyä määrittelemään, mikä ongelma on, koska aina on tämä yleinen oletus, että perussopimussäännöt estävät oikeanlaisen toiminnan yleisöllisten palveluiden kohdalla. Tiedän, että käytännössä ongelmia on, mutta meidän pitää silti olla erittäin tarkka ja täsmällinen itse ongelmista mitä ne ovat, koska me tiedämme, että konkreettisia kysymyksiä liittyy tiettyjen yleisöllisten palveluiden tarjoamiseen, mutta senkin tiedämme, koska kaikki elämme todellisessa maailmassa, että on paljon helpompi palvelun tarjoajien saada vapautus valtiotukisäännöstä. Se on paljon helpompaa ja meidän pitää löytää oikea tasapaino kahden välillä. Heti kun sanon sanan sosiaalinen, niin silloin kaikki että oo. Se on sosiaalista, siksi markkinasääntöä ei pidä ollenkaan tässä soveltaa. Mielestäni on monia palveluita. Siis eilenkin puhuimme aiheesta. On täysin valmis sanon perustelemaan, että esimerkiksi hakulaitteet ovat lähes sosiaalinen palvelu, siellä puhuttiin Googlesta, koska kaikille mitä voidaan niitä käyttää, mutta ei tämä nyt mitenkään ole sellainen palvelu, joka pitäisi vapauttaa markkinansa No ei todellakaan. Jotkut yleisölliset sosiaalipalvelut tarjotaan taloudelliselta pohjalta, mark- kaupalliselta pohjalta. Ja tätä pitäisi tarkastella ei mikä on tarkoitus, vaan millä tavalla tarjo- tarjo- Palvelut tarjotaan. Olen käsitellyt tätä 15 vuotta itsekin, enkä ole vielä nähnyt kunnollista määritelmää tai ratkaisua tähän. Ja olen varsin skeptinen, että tällä kertaakaan mitään löytyisi. J'ai vu que Peter Simon euh, souhaitait reprendre la parole. Si... Peter Simon halusi käyttää puheenvuoron, mutta kuitenkin haluaisin käyttää minuutin. Hän voisi ottaa minuutin minun puheen niin, että voisimme tehdä yhteistyötä. Keskustelu on mielenkiintoinen, eikä suinkaan ensi kertaa käytävä, mutta kritiikki, jota esitätte, niin sen täytyy olla täsmämpää, koska kukaan ei ole sanonut, että pitäisi. Ei tarvittaisi eurooppalaisia puitteita, joiden puitteissa määriteltäisiin, mitkä säännöt pätevät. Ja samalla siis jättämällä joustoa, joustovaraa jäsenvaltioille, miten, mitä tulee eri vapauksia. Siis on yritettävä nämä eri vapaudet tai poikkeukset määritellä. Ja silloin sitten kaikki säännöt olisivat samat ja koskisivat kaikkea. Euroopan komissio aikoo tarkastella uudelleen näitä rahoitussääntöjä, ja siis silloin kun kysymys ei ole valtion tuista. Ja ehdotukset, joita Okonin paperissa on tehty, mielestäni menevät aivan oikeaan suuntaan. Esimerkiksi mitä tulee siihen, että pyydetään komissiota tutkimaan, minkälainen vaikutus tällä on yhteisön sisäiseen kauppaan. Siis esimerkiksi 70 miljoonalla halutaan rahoittaa joku laitos, niin silloin täytyy tietysti, siis kun samalla nähdään, että komissio ei halua esimerkiksi vakavaa tutkimusta, joka koskee pankkeja. Esimerkiksi silloin, kun annetaan 40 prosentin takuut pankille, sanotaan, että se ei ole valtion tuki. Ja sitten toisaalta tässä on 70 miljoonasta eurosta, siis voidaan sanoa, että tässä on todella palattavaa perusarvoihin, mikä on rajat ylittävää, mikä on todellista eurooppalaista arvoa ja niin edelleen, mitkä kysy- kysymykset ovat paikallisia siis. Mitä esimerkiksi tulee tällaiseen Siis ei ole syytä, että Eurooppa puuttuu tähän, koska ei ole markkinoita eikä ole eurooppalaisia kilpailijoita. Siis jos katsotaan tätä rajat ylittävää toimintaa, siitähän on kysymys. Siis on kysymys siitä, että onko tämä asianmukaista, onko asianmukaista, että Eurooppa tekee jotain tämän, tämän asian eteen ja luodaan byrokratia, joka on täysin tarpeeton. Mielestäni nämä ehdotukset, joita Sofi Okoni esittää lausuntoehdotuksessaan, ovat erittäin hyviä, mitä tulee esimerkiksi sisämarkkinoihin. Ja minä tulen puoltamaan niitä samansuuntaisia ehdotuksia, koska nykyään meillä on sellainen aikataulu, joka on täsmällinen ja mielestäni on aika hämmästyttävää nähdä, että mitä puheenjohtaja on tulee, niin hän on sanonut silloin, kun hän uudisti tai sai uuden puheenjohtajakauden, niin että silloin saataisiin aikaan tällainen yleisyödyllinen ja palvelua koskeva direktiivi, ja se on tärkeä. Ja sitten sanomme, että me äänestämme teidän puolestanne. Tämä oli viime vuonna ja nyt on vuosi 2010, puoli, puoliväli ylitetty jo No nyt tämä ei ole enää vuoden 2010 suunnitelmassa, vaan 2011, eikä 2011 suunnitelmassa, vaan 2012. Mielestäni se ei vastaa lupauksia, ei lainkaan niitä lupea, lupamuksia, jo, lupauksia, joita hän kampanjassaan teki. Mielestäni tälle asialle on tehtävä jotain, siis mitä tulee sosiaalisiin yleisyydellisiin palveluihin herrakoiseissa. Lyhyesti haluaisin onnitella esittelijä hyvästä työstä. Ja sitten olen aika samaa mitä Sofin kanssa, kun hän sanoi, että on vaikoa, vaikea tätä määritellä, mutta samalla on samalta Pascalin kanssa samalla mieltä, kun hän sanoi, että tämä on ongelma, joka liittyy jäsenvaltioiden tosiasuusperiaatteen. Se pitää olla johdonmukaisia. Tässä asiassa on kansallisia erilaisia kaulukuntia tavallaan. Kysymys kuuluu. Monet sosiaaliset yleispalvelut, sosiaalinen tuki ihmisestä rahoitetaan vero, ma, rahoin valtiontaloudesta. Ja näin ollen Euroopan ei pidä liikaa puuttua näihin asioihin, koska sehän on huonoa Euroopan kuvan kannalta, jos ei voida antaa rahaa teidän vanhusten kodille, niin koska Eurooppa estää tämän esimerkiksi, voidaan helposti sanoa näin. Minä tässä olen vakuuttunut Eurooppa-ihminen, mutta tässä pitää kyllä toimia erittäin täsmällisesti niin, ettei heikentää tätä tilannetta. Ei kaikissa maissa ole samanlaista rahoitusjärjestelmää sosiaalipuolella, eikä myöskään ole samanlaisia tuloksia, kun verrataan Ranskaa ja Belgiaa, naapurimaita. Ainakin Ranskassa on huhu, että saadaan paremmin, parempaa halvemmalla hoitoa Belgiassa kuin Ranskassa. Tietysti jotakin pitää tehdä, mutta mistä pitäisi tällä alueella välttää, että on liian systemaattinen, pitää ajatella tässä toissijaisuusperiaatteessa ja sen merkitystä. Mrs. Simon, you've asked for the floor again, as has... Simon, te pyysitte puheenvuoron saman Rova Intvelt, joten nyt joudun antamaan teille puheenvuoron, koska aikaisemmassa keskustelin, mutta haluaisin vain muistuttaa, että meillä on vielä yksi asia jäljellä. Nur, Vain pieni kommentti, jos ensimmäinen kertaa minun pitää, minun pitää kertoa tässä läheisyysperiaatteesta, minä kyllä tiedän mikä se on. itse se ollut kuntatasolla töissä Saksassa aikaisemmin? Tästä on kyse. Eikä tässä oli väärin käsitys juuri koska kilpailulainsäädäntö puuttuu läheisyysperiaatteeseen monissa kohti. Meidän pitää taata oikeusvarmuus, että palvelun tarjoajat, mutta myöskin paljon palvelun ostajat voivat todeta, että se mitä täällä Montipaketissa on tehty, se ei riitä, vaan mitä luo tässä juuri suunnitteluvarmuutta, oikeusvarmuutta, että voidaan nähdä sitten, että mennään ihan oikeaan suuntaan ja turvallisella pohjalla – tai ettei tarvitse sitten pelätä sitä, että huomenna tulee komissio tarkastamaan, onko tämä kilpailurikkomus kyseessä. Eli pitää olla selkeyttä ja, ja taata samalla läheisyysperiaate. Just, just very briefly, because uh, I have... lyhyesti, koska joudun pian poistumaan, mutta pari asiaa kyllä pitää nyt selvittää. Parlamentti on hyväksynyt kuusi vuotta sitten, herra Koskinen oli paikalla. Olemme hyväksyneet suosituksen komissiolle ja komissio onkin toiminut niin, että voidaan poistaa tietyt, vapauttaa tietyt palvelut ilmoitusvelvollisuudesta. Esimerkiksi puhumme, jos vuosi liikevaihto on 100 miljoonaa, emme siis puhu perheväkivallan uhrien turvakodeista. Puhumme esimerkiksi sairaaloista, jotka tekevät rahaa. Me puhumme sosiaalista asunnoista. Omassa maassani tällaista asuntoa varmaan olisi samaa mieltä, että tämä on sosiaalipalvelun yksi muoto. Sosiaalisen asuntomarkkinoilla 60 prosenttia niiden toiminta on puhtaasti kaupallista. Ne kilpailevat muiden kaupallisen toiminnan kanssa, mutta ne saavat valtion tukia. Ja tietysti, koska perussopimuksessa sanotaan, että voidaan tarkastella vain kilpailun vääristymiä rajat ylittävällä tavalla, joka vaikuttaa sisämarkkinoihin muutoin. Se ei edes ole kiinnostavaa, mutta kaikki tämä on nyt selvennetty. Jos me teemme erityisiä sääntöjä yleisölliselle sosiaaliselle palvelulle, meidän pitää määritellä, mitä nämä palvelut ovat. Ja siinä mistä joudummekin ongelmiin, koska asiat on hoidettu eri tavoin eri maissa. Jos sanotaan, että no hyvä, tällaista listasta pitäisi löytyä myös sosiaaliset asuntomarkkinat, niin minun maani täytyy täysin uudellaan järjestää sosiaaliset asuntomarkkinat, koska nyt pitkälti ne no, on eri tavalla, että ei, ei tätä vastausta löydetä, koska me toimimme sitä siis tässä yksityisesti. Fun managing and organizing. Niin te, teillä on varmaan aika hauskaa tulossa varjoistelujen kanssa. Mielestäni tämä on hyvin kiinnostava keskustelu. Haluaisin vain sanoa Sofille, että olen täysin tietoinen niistä vaikeuksista, jotka liittyvät tähän teemaan. Tiedän esimerkiksi, miten tämä politiikka teidän, teillä on esimerkiksi yhtäältä hyvin julkista ja sitten tässä, kuten Jean-Paul sanoi, että tässä ollaan kansallisesti, tämä on hyvin kansallisesti läheisesti koskeva asia. Omalla alueellani sanotaan, että asioita pitää tehdä askel askeleelta ja nykyään on sellaisia tekstejä, joista olemme kaikki yhtä mieltä, mutta on kuitenkin selkeytettävä asioita ja siksi tekstissä niin haluaisin tai ehdotan, että parannetaan tiettyjen olemassa olevien sääntöjen sovellettavuutta ja olemme, ja aiomme jatkaa yhteistyötä niin, että voimme mahdollisimman rakentavasti edetä tähän suuntaan. Kiitos. Okay, so the deadline for amendments is the 15th of December. 15. joulukuuta on aikaraja tarkistuksen nopeasti viimeinen. Seitsemän minuuttia käytetään lausunto, jonka Volkoni on laatinut. Paluudirektiivin soveltaminen kollegat, muistuttaisin teitä, että tämä lausunto on tehty englanniksi ja tarkistukset myös englanniksi johton aikataulusta. 7. joulukuuta mennessä meillä on erittäin tiukka aikataulu vastuuvaliokunnan kanssa rouva. Madame la Présidente. Effectivement, des délais, euh, des délais. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, aika lyhyt aika tähän direktiivin täytäntöönpano tekstille lyhyet ajat, koska Inko on vastuuvaliokunta ja Inko tulee hyväksymään oman mietintönsä ensi vuonna tammikuussa ja oli välttämätöntä antaa lausunto tästä valiokunnasta ennen hyvissä ajoin ja tämä pyydän anteeksi, se aika, on niin, aika on vähän. Miksi tällainen lausunto sitten tarvitaan? Niin kuin sanoin, Inko valiokunta päävaliokunta. Muistutan vain, että julkisen sektorin julkisen palvelun sektori on iso tärkeä sektori, mitä tulee talouteen, työttömyyden vastaiseen taisteluun, 70 prosenttia BKTstä, 75 prosenttia työpaikoista ja 40 prosenttia BKT tavoitteesta ja työllisyydestä liittyy tähän. Tämä on siis huomattavan tärkeä tekijä. Täytyy sanoa, että Euroopan parlamentti on tehnyt huomattavaa työtä asiasta 2006 ja nyt onkin hyvä, että tällä hetkellä 2011 tai ensi vuonna seurataan tätä, miten direktiivi on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Nyt näyttää siltä, että tämä lainsäädännön siirtäminen, siirtämisellä on paljon pidemmän aika kuin on luultu ja nyt Tämä pitää ottaa huomioon ja tämä otetaan esille tässä lausunnossa. Pitää ottaa huomioon kuinka vaikeasta lainsäädäntöön siirrosta on kyse. Vaikka Ranskan tapaus esimerkkinä lainsäädännön siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön e, ei ole tehty, niin että olisi yhtenäinen teksti, vaan on erilaisia tekstejä joka kohdasta, jotka koskevat tätä siirtämistä. Työ on siis pitkää, monimutkaista, hankalaa ja Uskon, että muissakin, jossakin muissakin maissa on sama tilanne. Ajatuksena on myös, että jotta säilytettäisiin sosiaalisten palveluiden laatu, niin pitää varmistaa ihanteellinen työstetty ta- tar- palvelujen saanti yksittäisistä pisteistä. Tämä on tärkeä kohta. Tietoa pitää jos annetaan vain sähköisesti, tämä tuntuu minusta riittämättömältä. On hyvä, että voidaan ottaa tietoa muistakin valtioista, että pyritään yksinkertaistamaan palveluiden saantia. Yritän selittää hiukan tarkemmin on tärkeää voida vahvistaa, että yksinäiset tiedotuspisteet ovat kaikkein tehokkain keino pienille yrityksille, samoin isoillekin, tarjota palveluita muissa jäsenvaltioissa. Ja nämä yksittäiset tietopisteet, tämä tuntee kaikkein parhaalta mahdollista toimia. Sitten olemme ehdottaneet, että selvennettäisiin sovellusalaa. Kaksi artikla sulkee pois ei-taloudelliset palvelut ja on vaikea antaa tässä selkeitä rajoja ja me pyydämmekin tässä, että pysyttäisiin selventämään rajat, jotka liittyvät sovellusalaan tai direktisoveltamisalaan. Sitten mitä tulee lainsäädännön siirtämiseen kansalliseen lainsäädäntöön, siirtotyön pitää jatkua. On tärkeää validoida keskinäiset arvioinnit. Meidän pitää analysoida jokaista jäsenvaltiota ja verrata tämä komission arviointi. Ja nämä tiedot pitää myös välittää, julkistaa, koska meidän pitää saada tietoa, missä määrin lainsäädäntön siirtäminen on edistynyt ja kuinka laadukasta työtä jäsenvaltioissa on tässä tehty tällä alueella. Euroopan komission pitäisi vähän suorittaa editointityötä ja laatia raportti, kertomus, joka koskee direktiivin käytännön soveltamista. Lopuksi vielä tästä lausunnosta sanoisin, että On tärkeää, että kuulemme tämän lainsäädännön siirtämisen suuntaan ja parlamentin pitää ottaa kantaa lainsäädännön siirtämisestä. Minkä takia? Siksi, että Euroopan komissio ottaa tämän esille. Lainsäädännön direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön olisi 1,5 prosenttia BKTstä kaiken lisäksi. Ja tämä osoittaa, kuinka tärkeästä direktiivistä palveludirektiivissä on kyse. Ja näin ollen tämä lainsäädännön siirtäminen, direktiivin siirtäminen kansallisen on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja parlamentin pitää olla mukana ja saada tietoa direktiivin siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön ja kuinka laadukasta työtä tässä on tehty. Kiitoksia. Just have one shadow, Mr. Canfans. Yksi varjoesittelijä. Herra Canfan. Oui, euh, je, je suis aussi ce dossier euh, dans l'autre commission. Olen toisessa valiokunnassa seurannut, eli IMK-valiokunnassa seurannut tämän asian käsittelyä vain pari lyhyttä kommenttia ensiksikin. Se, mistä ollaan Imkossa yhtä mieltä, e, Evelyn Gebhardt on siellä esittelijä, on se, että vastoin kuin komissio, mitä yhtenäismarkkina-asetukseen tulee, ja Sofi Okonihan otti huomioon, tämähän sanoi, että okei, okay, on monta tällaista, esimerkiksi tällaista kasvutekijää, työmarkkinat ja niin edelleen. Siis, äh, äh, siis on kysymys siitä, mitä tämä palveludirektiivi saa aikaan esimerkiksi mitä tulee täyteen työllisyyteen ja niin edelleen. Mielestäni on aivan liian varhaista arvioida palveludirektiivin vaikutusta, vaan mielestäni on siis kun sanotaan, äh, siis niin lähdettävä siitä, että yhtenäismarkkinoiden syventäminen, sehän saa aikaan lisätalouskasvua. Totean, että se mikä on todella työllisyyden ja BKT kasvattamisen kannalta tärkeää on ottaa huomioon BKT, ja siis katsotaan, mitkä kriteerit ovat missäkin osavaltiossa, jäsenvaltiossa pätevät, mitä palveludirektiiviin tulee, mitä BKT ja työllisyyteen tulee, kun koko palveludirektiivi pannaan täytäntöön ja, sama, ja yhden, yhtenäismarkkina-asetus, eli on arvioitava tätä. Mitä IMKossa käytyyn keskusteluun tulee, niin informaatio jota, on, jota tarjotaan palvelujen tarjoajille, jotka haluavat saada aikaan taloudellista toimintaa muissa jäsenvaltioissa. Siis varmasti voimme saada enemmistön sekä täällä valiokunnassa että Inkossa. Ja siis on kysymys siitä, että täytyy laajentaa sitä tietopohjaa, joka josta puhutaan palveludirektiivissä. Esimerkiksi mitä tulee työoikeuteen, koska yksi haasteista, ja se oli Ranskassa ajankohtainen, mitä tulee palveludirektiiviin, siis tämä alkuperämaa kysymys, joka direktiivin alkuperäisestä versiosta loppujen lopuksi poistettiin, vaan tässä on siis kysymys siitä, että palvelujen tarjoajille on informoitava selvästi siitä, missä puitteissa he joutuvat toimimaan. Esimerkiksi mitä tulee markkinoille pääsyyn, turvallisuuteen, tuotteiden laatu, tuotteen, siis tuotetyypeistä, tyyppejä koskevaa informaatiota ja niin edelleen. Siinä on kysymys verotusasioista ja varmasti hyödyttäisiin siitä, että selkeytettäisiin sitä informaatiota, joka on näiden palvelujen tarjoajien käytössä, mitä siis tulee veroja sosiaalitekijöihin. Siis ei haluta pelkästään lupamenettelyyn rajoittua siinä joitakin periaatehuomioita, jotka koskevat keskustelua, jota Inkossa käytiin, ja varmasti voimme löytää jonkunnäköisen kompromissin välillemme. Nyt olemme hälyttäneet ajan, ehkä voisitte puhera Kafalle näistä tarkistuksista, koska halusin vain muistuttaa, niin tätä vain kaksi jäljellä. Niitä tarkistukset pitää jättää 7. joulukuuta mennessä englannin kielellä. Ja sitten me äänestämme 13. päivä ja tämän viimeinen tiedonanto, niin kokous pidetään maanantaina 13. joulukuuta Strasbourgissa kello 7 iltapäivällä illalla. Mukavaa lounasta ja hyvä, mukavaa iltapäivää.